Good morning everybody. Buenos días. Me parece comenzamos con... Huomenta. Lähdemme käsittelemään esityslistaa. Ensinnäkin esityslistan hyväksyminen. Onko siitä jotain kysyttävää? Ei. Eli esityslista on hyväksytty. Kaksi puheenjohtajan ilmoitusta. Kaksi kohdassa niitä ei siis ole. Eli siirrymme suoraan kohtaan kolme. Eurooppalaiset riskipääomarahastot ja eurooppalaiset yhteiskunnallisen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot. Kuten tiedätte, meillä on ollut tiettyjä vastalauseita koordinaattorien taholta. Ja siellä on todettu, että ehkä torjutaan tämä delegoitussäädös. Ja esityslistalla on mukana keskustelu liittyen juuri tähän aiheeseen. Niin suokaa anteeksi, nyt ole ihan tilanteen tasalla. Eli kohta kolme. papeles. Sí, Fondo de Capital, efectivamente. Este asunto... Niin, tämä asia on Pietikäisen mietintö. Ja kuten tiedätte, Tämähän käynnistettiin vuonna 2013 tämä prosessi ja tavoitteena oli tehdä tästä hyvin näistä investoinneista helppoja ja puolensa vetäviä. No, tämä nyt ei ollut ihan niin hyödyllinen väline kuin oli kuviteltu, ja meidän täytyy nyt sitten miettiä tiettyjä muutoksia, jotta päästäisiin tavoitteisiin, joista oli sovittu. Tänään meillä on ensimmäinen keskustelu tästä aiheesta valiokunnan jäsenten kesken, ja annankin välittömästi puheenvuoron esittelijälle Sirpa Pietikäiselle. Thank you. So as you have a... Kiitoksia. Olette jo kuulleet nämä kaksi asetusta tulivat voimaan 2013 ja ideana on saada aikaan kaksi vapaaehtoista rahastorakennetta, jotka tarjoavat uusia mahdollisuuksia markkinaosallistujille saada ää, sijoituspääomaa innovoiviin PK-yrityksiin, PK-yrityksen sosiaalisiin yrityksiin kautta Euroopan. Tätä todellakin tarvitaan, kuten tiedätte, koska riskipääoma korkeariskinen pitkän aikaväliset rahoitusresurssit ovat varsin heikoissa kantemissa tällä hetkellä, mutta tämä onkin yksi ongelmista. Miten sovitetaan pitkän aikavälin investointitarpeet ja pitkän aikavälin sijoitusmahdollisuudet? Tämänhetkinen ehdotus on osa pääomamarkkinaunionin toimintasuunnitelmaa. Ajatuksena on laajentaa hiukan sovellusalla ja tehdä tästä hiukan helpompaa rahastoille saada rahoitusta in, ympäri Eurooppaa ja käyttää sitten näitä näihin korkeariskisiin pitkäaikavälin sijoituksiin. Tässä ehdotuksessa siis todetaan sen jälkeen kun kuultiin sidosryhmiä, komissio ehdottaa, että muutetaan asetusta kolmella eri tavalla. La- laajennetaan valintakelpoisten rahastohoitajien rooli, jotka voivat hoitaa näitä riskipääomarahastoja ja yhteissijoitusrahoitusta lisätä yritysten määrää, joihin voidaan investoida näistä rahastoista ja tehdä rekisteröinnistä ja räätyltystä markkinoinnista paljon helpompaa ja edullisempaan. Kaiken kaikkiaan tuen kovasti näitä tavoitteita. Ja tässä on tosiaan isompiakin kysymyksiä komission ehdotuksia, jotka todellakin pitäisi pystyä saamaan kuntoon. Mutta kysymys kuuluu, voisiko mennä hiukan pidemmälle – parlamentin suostumuksella, koska on sellainen vahva tuntemus, että ehkä nämä toimet, joita tässä ehdotetaan, eivät todella riitä vielä huomattavalla tavalla lisäämään riskipääoman määrää yhteis- yht- rahaliitossa ja yrityksille täällä. Mitä sitten tällaisia pienempiä kysymyksiä täältä löytyy? Ehdotan nyt keskustelujen pohjalta eri asioita. Ensinnäkin kaikkein tärkein kysymys tulee olemaan, kuinka me hoidamme tämän hyväksymisen ja miten valvomme tällaisia rahastoja Euroopassa. Ja viesti, joka on tullut kaikkialta Euroopasta on, että koska on erilaisia käytäntöjä, sääntöjä jäsenvaltioissa, niin oikeastaan on todella vaikea luoda, luoda mitään yleiseurooppalaisia rahastoja, joita sitten myös yleiseurooppalaisella tasolla markkinoidaan. Ja tämä jo rajoittaa näitä mahdollisuuksia. Ja jos me todella haluaisimme luoda pääomamarkkinaunionit, niin mitä siinä sitten tarvittaisiin? Sitä, että tämän tyyppinen hyväksymismenettely tapahtuu Euroopan tasolla – Tämä on asia, jota varmasti, josta varmasti jäsenvaltiot tulevat kovasti kiistelemään, mutta tällaista ajattelua olen harjoittanut. Siis sen sijaan, että vastuuviran omaisen pitäisi olla kotivaltio, sen pitäisikin olla Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen. Se valitsee hoitajat näihin vaatimukset täyttäviin äh, riskipääomarahastoihin tietyin ehdon. Ja sitten konkreettinen valvonta, siinä voitaisiin jakaa toimivaltuudet jäsenvaltioiden ja EU-tason välillä niin, että finanssivalvontayksiköt hoitaisivat tasolla tätä valvontatyötä. Niin. Entä sitten täällä tämä toinen kohta, josta ollaan keskusteltu. Ensinnäkin, pitäisikö meidän tarttua, puuttua näihin kynnyksiin niin, että hyväksyisimme vain ammattisijoittajat yli 100 000 euroa on tämä ero pien- ja ammattisijoittajien välillä. Tämä on korkea taso. Tästä keskusteltiin kovasti viime kerralla, kun asetus oli parlamentin käsittelyssä. Ja paljon mielenkiintoa tätä kohtaan on. Voisimme ehkä laskea tätä kynnystä 50 000, jotta saataisiin pienyrittäjät piensijoittajat mukaan sijoittamaan, mutta tästä todella voidaan keskustella. Ymmärrät että riskipääoma on riskialtista ja tietenkin pitäisikin suojella vähittäissijoittajia ihan syystä. Sitten vielä yksi toinen seikka, mitä kannattaisi mielestäni tutkia tulevaisuuden varalta. Pitäisikö luoda tämän tyyppinen Feed Fund, syöttörahasto, rakenne riskipääomamarkkinoille. Ehkä en ehdota tätä tämän asetuksen yhteydessä, mutta tämä voisi olla jotain, mitä parlamentti voisi seuraavassa tarkistuksessa ehdottaa komissiolle harkittavaksi ja tarkasteltavaksi. Ja ajatus tässä olisi, että meillä on aika paljon vakuutuslaitoksia, kuten me tiedämme, markkinoilla joita, joilla kuluttajat voivat toimia, ja on paljon riskialttiimpia. Minusta olisi paljon parempi pistää omat rahani, jos olisi tällainen, että se olisi tämä pohjana niin olisikin katto, vaikka 10 000 euroa. Panisin tällaiseen riskipääomarahastoon rahaa ja tällainen riski, jonka ymmärtäisin itse hyvin, ei se ole monimutkaista, ei se ole paketoitu, se voitaisiin myydä eteenpäin. Se, siinä olisi voitu ehkä kehittää uusia innovaatioita, mitä tahansa. Ja jälleen tämä on pitkän aikavälin sijoitus, yksi pointti. Ja sitten jälleen kolmantena asiana kyllä se on korkean riskin sijoitus, mutta jos se tavallaan toimii, niin se loisi paljon tuottoa vähittäisijoittajalle ja rahaa virtaisi oikeisiin paikkoihin. Ymmärtääkseni Ymmärrän, että tämä on kiistelty asia, tähän liittyy riski ja tästä meidän täytyy vielä puhua ja miettiä sitä, mutta varmastikin tällaista yksityistä rahaa tarvittaisiin enemmän tällä alueella. Toinen kohta, ja tämä, tai oikeastaan kolmas kohta, Tämä liittyy maksuihin, joita asetetaan vaatimustäyttömiin rahastoihin ja hoitajiin. Tämä on samalla tasolla, koska meillä on samat markkinat eri jäsenvaltioissa, joten jäsenvaltiolla ei olisi mahdollisuutta vaatia enempää maksuja, korkeampia maksuja rahastoilta tästä tiukempia vaatimuksia. Sama koskee sitä seikkaa, että täytyisi paremmin selventää, mikä on markkinoita, mikä on markkinoita edeltävää markkinoita, jotta rahastot todellakin voisivat tehdä näitä ensitutkimuksia muissa jäsenvaltioissa ja miettiä, voivatko äh, laskea liikkeelle tuotteita näissä muissa maissa. Ja sitten yksi tärkeä kohta, me voisimme käyttää julkisia varoja riskipääomaan. Ja näin tehdäänkin joissakin jäsenvaltioissa jossakin määrin, mutta olisi tärkeää selventää asetuksessa se, että tämän tyyppinen julkisen rahan syöttö riskipääomaan rahastoihin, sitä ei pidettäisi kiellettynä valtion tukena. Tässä tuli pääkohdat, on vielä joitakin muita seikkoja, joita on vähän käsitelty, mutta nyt haluaisin kyllä mielellään kuulla vaarioesittelijöitä ja muiden mielipiteitä ja yritän sitten vastata teidän kommentteihinne. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia, Pietikäinen. Ensin varjoesittelijät, ensin sosialistiryhmästä Olkaa hyvä. Vamos a intentar, como tenemos la votación... Kolme minuuttia. Meillä on välillä kymmenen äänestykset, eli yritetään nyt mennä nopeasti eteenpäin. Shadow obviously had more than five minutes. Mutta varmasti viisi minuuttia. Kiitos. Olen tänään ikään kuin herra Kosolinon paikalla täällä ja haluaisin keskittyä pääasiassa kolmeen asiaan. No ennen siitä pohdinpa vain, että josko yksi esittelen ehdotuksista, joka koskee sitä, että olisi kynnys Arvo-rahoitukselle voitaisiin määritellä RTS tai jonkin muun tavan kautta. No tämä on ehkä kysymys komissiolle pikemminkin kolme pääpointtia. Herra Kosolinen haluaisi ottaa esille, päinvastoin kuin yleensä teen, hän, teen sen englanniksi, koska hän on kirjoittanut kaiken englanniksi, joten luen hänen kommenttinsa, eli hänen kolme pääpointtiaan keskittyvät siihen, että ensinnäkin artikla 10 omat varat. Ja tässä komissiosuutuksessa EAMV vastaa omien, omista varoista ja hänestä tämä arvo pitäisi määritellä asetuksessa eikä RTSS johtaa joskus pitää käyttää, jotta olisi lisää oikeusvarmuutta ja hän uskoo, että nuo varat, sen pitää olla 50 000 euron pääomaa ja sitten lisäpääoma joka vastaa neljäsosaa tuosta noista määritellystä kulusta. Lisäksi omia varoja pitäisi investoida likviditeetteihin, jotta voitaisiin niitä olisi käytettävissä tarpeen tullen. Uskon, että tämä uusi menetelmä voisi olla mielenkiintoinen. Mikä on hyvin tärkeää on tietysti, että meillä ei ole epäreilua kilpailua näiden rahastojen ja muiden rahastojen välillä, joissa raja-arvot voisivat olla korkeammat, mutta minusta tavoite sille, että on aktiivista likviditeettiä, on hyvin tärkeä. Toinen asia, joka haluan ottaa esille, on artikla 16.2 maksut. Ja tässä komissio ehdottaa, että maksuja ei voida asettaa, niin ei voi tehdä valvova, valvonta, jäsenvaltiossa, mutta kuitenkin pitää valvoa niitä rahastoja, ja liitännäiskustannukset pitää kattaa lisäksi laajentamalla toimialaa lisää valvontatehtäviä todennäköisesti tehdään samalla pitää myös pohtia yhtäläisistä toimintaedellytyksistä. Tähän pitää myös puuttua, jos ajatellaan kotoperäisiä toimijoita. Tästä syystä hän uskoo, että jonkinlaisia maksuja pitäisi sisällyttää ehdotukseen – tässä minusta komission ehdotus liittyen korkeampiin maksuihin. Se pitää tarkastella tarkkaan. Sitten oikeasuhtaisuus, suhteellisuus. Lopuksi hän muuttaisi ehdotusta, jonka mukaan olisi kaksoisjärjestelmä, jotta kannustetaan riskipääomaa käyttämään EU VECA e e e ja eu scf EU-VECA ja EU-SEF, jossa on vähemmän hallinnollisia kuluja rahastonhoitajille näissä rahastoissa, joissa kokonaisvarat ovat alle 13 miljardia euroa, siis miljoonaa korjapuhuja. Ja kokonaisvarat rahastonhoitajalla olisivat 20 miljoonaa viiva 500 miljoonaa ja meidän pitäisi sallia, että pienet riskipääomarahastot käyttävät näitä rahastoja, ja näitä, siis näitä merkintöjä, nimikkeitä ilman liian suuria rajoitteita. Se olisi tärkeä positiivinen kannuste, jotta voidaan vahvistaa markkinoita ja edistää kasvua molemmille investoinnille tällä nimenomaisella alalla. Minusta tämä seuraa tätä asennetta, joka meillä oli esite asiassa mutta ehkä pitäisi tarkastella myös, olisiko tapaa saada lisää kannustimia pitkän aikavälin investoinnille. Kiitos, Veres. Sen ECRstä. Käyttääkö joku sieltä puheenvuoron? Ei. Eli sitten Aldestan Kulaa. Kiitoksia, puheenjohtaja. Puhun nyt Koran nimissä. Hän on ulkomailla tänään ja hän pyytää sitä anteeksi. Eli olen hyvin pitkälti samaa mieltä kuin hän, mutta tämä on kuitenkin hänen puheenvuoronsa. Eli hänelle suurin ongelma on se, että Euroopan markkinat ovat liian sirpaloituneet. Ja ne pohjautuvat pankkien välitystoimintaan. Eli on tukijana KORA tukee lainsäädäntöä, jonka avulla – voitaisiin saada enemmän rajat ylittäviä investointeja ja käyttää uusia välineitä, jotta voidaan monipuolistaa pääomalähteitä. Tämä on tärkeää ei pelkästään startup-yritysten osalta, vaan myöskin silloin, kun yritykset vahvistuvat ja tarvitsevat sitten aika paljon pääomaa kasvuvaiheessa ja nopeassa kasvuvaiheessa. Ja siksi tällä hetkellä eurooppalaiset yritykset hakevat usein rahoitusta piilaaksosta Yhdysvalloista. Eli tämä on ensimmäinen tärkeä kohta, eli meidän täytyy saada lisää pääomaa. Erityisesti riskipääomaa ja sosiaaliseen yrittäjyyteen erikoistuneet yritykset voisivat antaa kannustimia yrityksille, jotka ovat tämän 500 000 alapuolella. Aika harva yritys on saanut tällaisen merkinnän ja tämä on asia, jota pitää työstää. Ja sitten komission vaikutusten arviointi osoittaa selkeästi, että varat, jotka on merkitty riskipääomaksi, niin tältä alalta puuttuu hyvin paljon rajat ylittävää yritystoimintaa. Eli meidän pitää pyrkiä siihen, että lainsäädäntö mahdollistaa joustavamman toiminnan ja oikeasuhtaisemman toiminnan. Eli tässä olivat ne kaksi viestiä, jotka Kora halusi välittää valiokunnalle. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Guesta Papadimulis. Eh, Puheenjohtaja. Ensinnäkin huomiota kiittäisin Rova Pietikäistä hänen tähän mennessä tekemästään työstä ja kiitän myös tämän päivän esityksestä, jonka hän piti. Minun mielestäni Rova Gularin ja Rova Beresin kommentit ovat tässä hyödyllisiä. Tämä on tärkeä aihe, koska katson asiaa EUn kehityksen kannalta nykyaikana. Meillä on nämä kaksi rahastoa ja voimme sitten arvioida niiden toimista. Ja meidän pitäisi on, analysoida ongelmia, joita on ollut, ja pyrkiä ratkaisemaan niitä, löytää keinot simuloida tavallaan vaikutusta paikallisen alueen taloutuksen ja ottaa huomioon yritykset, joilla on suurimmat, suuremmat, korkeammat tarpeet. On tällainen suoritus, performanssiarviointiraportti, jossa on aika ikäviäkin lukuja, pettymyksen aiheuttavia lukuja vielä 2016 huhtikuussa EU-vekarahastot, riskipääomarahastot, pystyivät luomaan vain 70 rahastoa, jotka vastaavat 4,2, miljardia euroa. Se ei ole tyydyttävää, jos seuraamme tätä, vertaamme tätä tulosta alku, alun perin asettamaamme tavoitteeseen. Tilanne EU-SEF-rahastojen kohdalla on vieläkin suurempi pettymys. Tällaisia rahastoja on nyt vain neljä Euroopassa ja kokonais määrä on 32 miljardia euroa näiden rahastojen kohdalla. Meidän pitäisi siis keskustella, minkälaisia keinoja olisi parantaa rahastojen käyttöä. Ja meidän pitää myös puhua kriteereistä, kun nämä rahastot rahoittavat erilaisia projekteja ja miten pystytään korvaamaan tämä aika, joka on menetetty. Komissio toteaa, että isoin ongelma liittyy rajat ylittävän liiketoiminnan puutteeseen ja siihen, että varallisuuden määrä on pientä. Mutta esittäisin vielä lisäkysymyksiä. Kuka voi käyttää näitä rahastoja? Minkälaisia kynnyksiä yrityksille on, jotta pääsevät näistä rahastoista hyötymään? Kuka sitten kuka olisi tällaisten rahastojen hoitaja tai keitä he olisivat. Mielestäni tämänhetkinen kynnys 52 000 on liian korkea, erityisesti joillekin maille, joillekin alueille, joten meidän pitäisi pohtia, että kynnystä laskettaisiin. Lisäksi meidän pitää esittää kysymys itsellemme – toimivatko nämä rahastot kunnolla, jotta voidaan siis äh, stimuloida, vauhdittaa taloutta ja auttaa pk-yrityksiä? Ja kuinka voimme paremmin auttaa niitä yrityksiä, joihin saattaa liittyä suurempi alkuriskin? Meidän täytyy miettiä, minkä takia näitä rahastoja on käytetty vain kahdeksassa jäsenvaltiossa – on ihan selvää, että emme ole onnistuneet auttamaan y- y- riskipääomayrityksiä ja yritykset perustuvat yhteiskunnalliseen innovaation yrittäjyyteen. Ja ne maat, jotka ovat riskialttiimpia, ovat jälleen, ne on jälleen jätetty jälkeen. Vahvistetaan sellaisia alueita ja maita, jotka tarvitsevat tällaista taloudellista elvyttämistä vähiten. Ei auta niitä, jotka kipeämmin kyseistä tukea tarvitsisivat. Jos me tarkastelemme yleisesti ottaen tilannetta, en usko, että olemme oikein miettineet sitä, kuinka me parannamme pk-yritysten likviditeettiä, maksuvalmiutta, erityisesti jos ne toimivat heikossa talous, taloudessa. Miten voimme auttaa niiden kilpailukykyä verrattuna isoihin yrityksiin vahvemmissa kansantalouksissa? Ja tässä mielessä näistä syistä mielestäni meidän pitäisi palata kysymyksiin, jotka liittyvät äh, yrityksessä, tai siis ähm, palkattujen henkilöiden määrään, jotta voitaisiin todellakin auttaa pk-yrityksiä ja startup-yrityksiä. Kiitos, Verdes. Kiitos. Vihreistä ei puhu varmaan kukaan, eli EFDDstä Valli. Kiitoksia puheenjohtaja puhun Sannin nimissä. Hän on tällä hetkellä budjettivaliokunnassa, mutta hän on tämän mietinnön varjoesittelijä. Periaatteessa me katsomme, että nämä välineet ovat tietysti tärkeitä, muuten niin kuin pääomamarkkina unionilla nämä eivät toimi, koska kun ajatellaan EUta ja euroaluetta, niin siellä ei ole ratkaistu yleisiä talousongelmia. Meillä on vielä tämä epätasapaino rahapolitiikassa ja vaihtokursseissa, ja se luo epävarmuutta niille, jotka haluavat investoida Eurooppaan. Eli investoinnit menevät niihin maihin, jotka nyt hyötyvät tästä epätasapainosta, kuten Alankomaat ja Saksa, mutta Etelä-Euroopassa on sitten vaikeampi tilanne. Eli tätä ongelmaa ei pystytä ratkaisemaan tällä tavalla. Ja sitten vielä kysyntä ja tarjonta pitää ottaa huomioon. Ja ne maat, joissa on ylijäämää, investoivat ja elvyttävät taloutta. Mutta tilanne ei etene, eli me tarvitsemme nyt julkisia investointeja. Eli parempi tapa tässä tilanteessa olisi se, että Pohjois-Euroopan maat tekevät siirtoja sitten euroalueelle, jotta tilanne saataisiin viety eteenpäin, mutta Tämä ilmeisesti nyt ei ole Saksan vaalikampanjan aihe, eli en nyt tästä odota kovin paljon. Mutta sitten nämä välineet, joita pitää teknisesti analysoida. No meidän pitää olla rakentavia tietysti, kun katsotaan näitä kriteereitä, esimerkiksi avoimuus, joka liittyy näihin varoihin. Eli me haluamme, että nämä varat investoidaan innovaatioon ja asioihin, jotka liittyvät sosiaaliseen ja ympäristön kestävyyteen. Eli tämä on se linja, joka kollegoillani on, mutta meidän täytyy pitää mielessä se, mitä juuri totesin. Eli nämä välineet eivät tule toimimaan, jos ensin ei ratkaista näitä epätasapaino-ongelmia rahapolitiikassa ja sitten kysyntäongelmia. Saksan jollain tavalla minun mielestäni täytyy nyt muuttaa uskontoaan näissä talouskysymyksissä – koska muuten euroalue ei tule tästä selviämään. Kiitoksia. Ja lopuksi vielä Pietikäinen saa lyhyen puheenvuoron. Hän saa päättää tämän keskustelun. Thank you. Kiitos. Uh, uh, thank you for all... Kiitos kaikista kommenteista. Usea niistä voidaan sisällyttää varmasti ja kuulin paljon tukea siihen, että laitetaan nämä omien varojen, omien rahastojen, omien varojen arv, kynnyskysymykset 50 000, tätä voi varmasti tarkastella, se nyt lienee tukea tällaisella ajattelutavalla, että on hyvin myönteinen suunta tulevaisuudelle. Muchas gracias, señora Pietikäinen. Kiitoksia, Pietikäinen. Eli aikataulu Keskustelu käydään 12. tammikuuta. Määräaika tarkistuksen jättämiselle on 24. tammikuuta. 27.28. tarkastellaan tarkistuksia. Ja sitten tästä ehkä äänestetään valiokunnassa 22. ja 23. maaliskuuta. Ja sitten tämä menee täysistuntoon toukokuussa. Onko kysyttävää? Ei. Selvä. Eli sitten mennään seuraavaan kohtaan esityslistalla ja aloitamme kohta äänestykset erinäisistä mietinnöistä.

Ja colleagues, please. Kollegat, pyydän. Voisitteko istua paikoillenne? We will start a very important voting session, so... on tärkeä äänestyssessio ja pyytäisin, että ensin otamme tällaisen koeäänestyksen äänestyskortit laitteeseen. Tarkistamme, toimivatko laitteet. Äänestys alkaa. Because only 39 have voted. 49.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 going up. Voting card of Markus not working. Markusin kortti ei näköjään toimi. Ajansa tyhjää. Tässä tarkistuksessa pannaan merkille. <laughs> Or just some, some Eurobond. Exactly. Niin, eurojoukkolainoja vain tässä käsitellään. <laughs> Sorry, we, we, we got confused a little bit. Täällä on semmoinen hämmennystä. Onko nyt vielä koeäänestys käynnissä vai mitä tapahtuu? But, uh, if it's yes, then it's, it becomes a vote. Mm, mutta jos vastaus on kyllä, niin sitten siellä tuleekin oikea äänestys ja minä päätän, mistä on äänestetty. Okei, okay, so we close the check. Äänestys päättyy ja sitten ensimmäiseen toisen aiheeseen rahamarkkina rahastot asia. Ensin haluaisin ennen esittelen puheenvuoroa muistuttaa kollegoja siitä, Tämä on tässä Malikin viimeinen kokous. hän kuuluu sihteeristöömme, kuten tiedätte, erittäin pätevä henkilö, joka on suurella sitoumuksella ammattimaisesti käsitellyt monia eri laajoja asiakokonaisuuksia mukaan lukien tämä. Toivotan paljon onnea menestyssä uusissa vastuutehtävissäsi. Thank you. We will miss... Kiitokset, tulemme sinua kaipaamaan. Nyt sitten Niina, ole hyvä. Thank you, uh, President. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos että Yli kolmen vuoden jälkeen olen päässyt sopimukseen rahamarkkinarahastoasetuksesta ja uskon, että ennen kuin äänestämme, haluaisin kiittää myös ensinnäkin neuvottelutiimiä varjostelijoita Brian Hayes, Peter Jesek, Fabio De Masi, Julie ja teitse puheenjohtaja osallistumisestanne. Uskon, että tämä oli yksi hankalimmista aiheista, joita käsittelimme, mutta kun olemme nyt sitkeitä ja teemme kovasti töitä, ja sihteeristökin teki sitä mukana Tasha Malik ja Claudia, onnistuimme löytämään uskoakseni sopimuksen, joka on tasapainoinen, joka pyrkii puuttumaan suurin huolenaiheisiin, jos ajatellaan systeemisiä riskejä, mutta pyritään myös varmistamaan, että nämä investoinnit voivat vielä rahoittaa reaalitaloutta. Kyse on siitä, että luodaan kasvua ja työpaikkoja. Se on tärkeää. Ja kuten sanoin, jos minulla on nyt hetki aikaa, haluaisin sanoa, että saavutimme paljon, jos ajatellaan sitä, että vastettiin linkkejä sponsorituen suhteen sen tätä käyttöön. Ja saatiin lisälikviditeettisääntöjä sekä muuta, joten uskon, että olemme puuttuneet näihin huolenaiheisiin melko hyvin. Ja uskon, että ja toivon, että kollegat tukevat meitä äänestyksessä tänään ja haluaisin myös kiittää komissiota työstään ja Slovakian puheenjohtajavalta. Kiitos. Thank you, Nina. Indeed, is a very... Kiitoksia. Tärkeä saavutus. Ja on tärkeää saada tämä tärkeä asetus läpi. Se tärkeä osa varjopankkisektoria. Sitten äänestämme tekstistä, josta on sovittu nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa koko tekstistä. The vote is closed. Äänestys päättyy. 37 puolesta 8 vastaan, vastaan kolme tyhjää hyväksytty. Onnittelut. Sitten eteenpäin. Mietintöluonnos arvopaperistamisesta. Paul Tang on esittelijänä. Erittäin tärkeä kokonaisuus tämäkin. Hetkinen. Amendment 109. Uh, 109 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi C puolesta kohta, kohdalta ensimmäinen osa, anteeksi sanon puheenjohtaja, ensimmäinen osa kompromissia C, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, kompromissi D, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, kompromissi E, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, kompromissi F-puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty kompromissi J kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi K puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi M puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi N puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi O kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi O bis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi P bis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 460 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kom- tarkistus 467 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys tekstistä näin muutettuna. Vote, the vote is open. Äänestys alkaa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys päättyy. 44 puolesta, 4 vastaan, yksi tyhjä ääni. Niin Äänestämme lainsäädäntöpäätöslauselmasta nimenhuutoäänestyksenä. Se alkaa. Päättyy. 40 puolesta, 3 vastaan, kaksi tyhjää. Sitten äänestetään päätöksestä aloittaa neuvottelut neuvoston kanssa. Edelleen koneäänestys alkaa. Collect vote. Vielä on ääni antamatta. Sitten äänestys päättyy. 44 puolesta, 4 vastaan, yksi tyhjä, hyväksytty. Onnittelemme esittelijä.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 tyhjää hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus puolesta. Suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Kompromissi 7a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty loppuäänestys tekstistä. Muutettuna nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 40 puolesta 9 vastaan. Sitten lainsäädäntöpäätöslauselma, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sama tulos. Sitten päätö, äänestyspäätöksestä aloittaa neuvottelut neuvoston kanssa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 44 puolesta, 5 vastaan. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Now, where is we have competition, correct? Competition reports, yes. Seuraavaksi sitten kilpailupolitiikka. Who has a voting list?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 Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 70 puolesta vastaan Tarkistetaan. Tarkistus 70. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 71. Puolesta. Vastaan. Tarkistetaan 71. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hetken täällä pieni tekninen ongelma, eli uudestaan tarkistus 71. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissit C, D, E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 92 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Yksi ääni puuttuu vielä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 99 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa tämä, eli äänestys alkaa. Kaksi ääntä uupuu vielä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 100. Äänet puolesta vastaan. Ja nyt näen, mitä sosialistit äänestävät. Siis no, täytyy tarkistaa taas. Koettakaa nyt äänestää. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 101 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi H. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli sitten tarkistus 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120, ei kun hetkinen, se onkin jo katettu. 121 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Tarkistus 121. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi I puolesta Ei kun tämä onkin kahdessa osassa. Tämä on uutuus. Tätä ei ollut minun listallani. Eli kompromissi Iin ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Niin, tarkistetaan ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 149 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä 149. Äänestys alkaa. Äänestäkää nyt kollegat. Äänestys päättyy, hylätty. Tarkistus 150 puolesta. Siis puolesta vastaan. Tarkistetaan 150 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 151 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 151. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 154 puolesta vastaan. Tarkistetaan 154. Äänestys alkaa. Muutama ääni puuttuu vielä, 154. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 171 puolesta. Siis 171 puolesta vastaan. Tarkistetaan 171. Äänestys päättyy. Hylätty. 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 173 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 174 puolesta vastaan. Tarkistetaan 174. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 179 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 180 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 182 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi M Eli kompromissi M, ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä kompromissi M, ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten toinen osa, äänet puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 184 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 186 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 190 puolesta vastaan tyhjää. Siis 190 EPPn äänet missä ovat. Tarkistetaan 190. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 191 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 195 puolesta vastaan. Tarkistetaan 195. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 194 raukeaa. Eli 197 puolesta vastaan. Tarkistetaan 197. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 181 puolesta vasta tarkistetaan. Äänestys alkaa 198. Äänestys päättyy. Hylätty taas yhdellä äänellä. puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 200 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 201 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 202 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 203 puolesta vastaan. Tarkistetaan tarkistus 203. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 207 puolesta vastaan. Tarkistetaan 207 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 220 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 223 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 225 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 226 puolesta vastaan tarkistetaan 226. Äänestys alkaa. hyväksytty. 227 puolesta vastaan. Kansanpuolue äänestä, siis 227 täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 228 puolesta vastaan. Tarkistetaan 228 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 229 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 230 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 232 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi O2. Siihen liittyy suullinen tarkistus. Eli suullista tarkistusta vastustetaan. Eli äänestämme kompromissista ilman suullista tarkistusta äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 260 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 249 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 249. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 247 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 251 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 261 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 263 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 265 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 266 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 277 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Ja kun nyt täytyykin mennä vähän taaksepäin, eli kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten nyt 277. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 278 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 283 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 284 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 285 puolesta vastaan. Tarkistetaan 285. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. 286 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 288 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 292 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 290 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan 290. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 289 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 291 puolesta vastaan. Tarkistetaan 291. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 293 puolesta vastaan tyhjää. Varmaan hyväksytty, mutta tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Siis 293. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 294 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 297 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 296 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa. 296 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 295 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 298 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 301 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 302 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 303 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 304 puolesta vastaan. Tarkistetaan 304. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 305 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 306 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 307 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 308 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 309 puolesta vastaan. Tarkistetaan 309 äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 310 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 310. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 311 puolesta vastaan Täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Uudestaan 311. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten seuraavaksi tarkistus 313 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 314 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 315 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 316 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 319 puolesta vastaan Tarkistetaan 39 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 320 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 321 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan 321. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli sitten 327 puolesta vastaan. Tarkistetaan 327. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 328 puolesta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi R. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 330. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 331 puolesta. Vastaan. Täytyy tarkistaa. 331. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 332 puolesta vastaan. Tarkistetaan 332 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 333 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 334 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 335 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 336 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 338 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 340 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 343 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjään. Hyväksytty. Tarkistus. Sitten kompromissi T puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 349 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 351 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 352 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 353 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 355 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 356 puolesta vastaan. Tarkistetaan 356. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 358 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 359 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 361 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 360 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 362 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 363 puolesta vastaan. Tarkistetaan 363 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty Kompromissi U puolessa vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi U2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 365 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 366 puolesta vastaan. Tarkistetaan 366. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 368 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 368. Äänestys päättyy. Hylätty. 369 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 370 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 371 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 372 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 373 puolesta vastaan. Täytyy taas tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 374 puolesta vastaan. Tarkistetaan 374 äänestys alkaa. Kolme seitsemän viisi puolesta vastaan. Tarkistetaan viisi äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 377 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa. Kolme seitsemän seitsemän. Muutama ääni puuttuu vielä. Äänestys päättyy hyväksytty. 378 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 379 puolesta vastaan. Tarkistetaan 379 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 380 puolesta vastaan. Tarkistetaan 380 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 383 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 384 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 385 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 386 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 387 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 388 puolesta vastaan. Tarkistetaan 388 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 391 puolesta vastaan Tarkistetaan 391. Äänestys alkaa. Eli 391. Muutama ääni puuttuu vielä. Äänestys päättyy. Hylätty. 395 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 392 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 394 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.

vastaan tyhjää hylätty. 398 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 399 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 400 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 402 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 403 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 404 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 405 puolesta vastaan. Tarkistetaan 405. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 406 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 408 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 411 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 413 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 415 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 416 puolesta Tarkistetaan 416. Äänestys alkaa. Hyväksytty. 417 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 418 puolesta vastaan. Tarkistetaan 418. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi V2 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. Tarkistus 422 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 423 puolesta vastaan tarkistetaan. 423 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 424 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. 425 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan 425. Äänestys päättyy. Hylätty. 426 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 427 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 428 puolesta vastaan. Tarkistetaan 428 äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hyväksytty. Muut raukeavat ja sitten äänestämme neljä 3, neljä puolesta. neljä 3, neljä puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. neljä kolme seitsemän puolesta 436 liittyy suunnan tarkistus. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 437 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 438 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 439 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta yhtenä ryhmänä. Sopiiko? Ei. We cannot vote in blocks. Ei voida yhtenä ryhmänä. Inta yksi puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Kaksi puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Inta kolme puolesta. Vastaan tyhjä, tyhjää. Kolme tarkistaa näistä alkaa uudestaan. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tiukalla tuloksella. Neljä. No sitten mennäänkin viiden, viiteen, viiteen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, inta kuusi, se inta seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, inta kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme kahdeksan, äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Inta 9 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. IMKO 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, IMKO 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, IMKO 5 puolesta vastaan tarkistamme viiden tuloksen. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten IMKO. Muut yhtenä ryhmänä. Kohtaan 19 saakka, niinkö? 18 saakka. 6-18.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 Tran yksi, toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Voimmeko mennä ryhmänä tranit? Mihin asti? 15 ko. Kolme tran puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty neljä puolesta vastaan tyhjää,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 Vastaan. tyhjä Tarkistamme 15 tuloksen. Äänestys alkaa. This is clearly key vote for. Se oikeasti tällainen avain äänestys. Vote is closed. Äänestys päättyy. Is adopted. Hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää EPP puolestako hyväksytty 17 puolesta vastaan tyhjää. En näe muiden ryhmien kantoja. 17 äänestys Vote is closed. Äänestys päättyy hyväksytty, 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ka- Haluatteko ryhmänä nyt tämän lopun? Anti 26. 27, 19-26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 28 puolesta vastaan Tarkistamme tuloksen 28. Äänestys alkaa. Very good. Is adopted. Hyväksytty. Agri in block. Agri yhtenä ryhmänä. Eikö? Mm, ei. Ristiriitainen juttu. Agri yksi puolesta. Vastaan Tarkistamme ykkösen tuloksen. Äänestys alkaa. Agri one. Please vote, vote, vote. Äänestäkää nyt. Yes, but you don't close the vote when they have not voted. Sorry, I, I thought I uh, close, no. close. No, no, I said vote because still a lot of people had to vote. Again, Agri one. Agree yksi siis. Pyydän teitä äänestämään. Please vote, colleagues. Kollegat, pyydän äänestäkää. Okay. You are tied. Ah, la, last effort. Okay, let's close the vote. Yes, adopted. Hyväksytty Agri 2 puolesta. Two until 8 in favor. 218 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 9 puolesta vastaan Tarkistamme yhdeksän, jos Vote is closed. Äänestys päättyy. Vote is closed. Yes, yes, yes. Adopted. Hyväksytty. Muut ryhmänä. Koko ryhmä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jossain kappaleen viite puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale, tämä siis tarkoitus yksi oikeastaan sitten. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty kolme puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty neljä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty viisi Ai neljä pitää tarkistaa. No tarkistetaan vaan. A check and we make a check. Vote is open. Äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty tarkistus viisi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Asioitte vastaan, anteeksi, kyllä. Nyt yhteen aikaan. Sitten kuusi äh, salkaa. Vote is Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Anteeksi, tämä on varmasti hyväksytty, mutta jos kädet eivät nouse, niin joudun tarkistamaan ja hukkaamme tässä aikaa. Tarkistan sitten, että se alkaa Vote is closed. Ja päättyy. Hyväksytty. Eight. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 9 puolesta alkuperäinen teksti, jolla on kappaleen 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hy- hyväksytty, alkuperäinen teksti 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 8 puolesta vastaan hyväksytty, tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 11 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 12 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 13 puolesta vastaan Tarkistamme 13 tuloksen. Äänestys alkaa. 13. 13. Vote is Äänestys päättyy. Hyväksytty. 14. Alkuperäinen teksti 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkoitus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan Tarkistamme 15 tuloksen. Äänestys alkaa. is closed. Äänestys päättyy. Tasapeli, joten hy- hylätty. Agri, jos on kappale yksi puolesta. Puolesta. Siis johdatus on kappaleen viite numero yksi. Kolme yhtenä ryhmänä Agrista. Mm. Kyllä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, hylätty 17 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 18 puolesta vastaan tyhjää, hylätty alkuperäinen teksti raukeaa, joten 19 puolesta vastaan tyhjää, vihreät puolesta vastaan puolesta hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 v puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää hy- hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta vastaan. Tarkistamme 37 tuloksen äänestys alkaa. Vote is closed. Ah. Päättyy hyväksytty. Kompromissi Z puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 sitä äänestetään. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan. Alde, oletteko puolesta? Tarkistamme tuloksen 48. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 49 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 50 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 51 puolesta, vastaan. Tarkistamme 51 tuloksen, se alkaa. Vote is Päättyy. Tasapeli hylätty 52 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 53 puolesta vastaan. Puolestako tarkistamme 53 tuloksen äänestys alkaa. Ja. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Agri-ryhmänä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten nimenhuutoäänestyksenä näin muutettu teksti. Äänestys alkaa. Still some colleagues to vote. Vote is closed. Ja nyt äänestys päättyy. 33 puolesta, 6 vastaan, 5 tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Please, rapporteur. Take the floor. Esittele, olkaa hyvä. Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti vain mielestäni tämä on ollut yksi kaikkein haastavimmista asiakokonaisuuksia tänä vuonna ja olen todella kiitollinen kaikille kollegoille. Puhun todella rehellisesti. Haluan kiittää ihan kaikkia. Te olette auttaneet tässä. Tässä on kolme pääkohtaa mietinnössä, nimittäin otimme vakavia askelia sen suuntaan, että, että verotuksellinen oikeudenmukaisuus on osa kilpailusääntöjä ja toiseksi vakavasti otettiin eteenpäin myös digitaalisten markkinoiden suuntaan. Ja tietenkin kolmas tärkeä kysymys, ehkä yksi tärkeimmistä asioista, joilla voidaan auttaa jakamistaloutta Tämä on tässä avainkysymys ja aivan erityisesti kiinnitän huomiota kestävyyteen ja sosiaalisiin arvoihin, yhteiskunnallisiin arvoihin. Ja vielä lopuksi olen todella kiitollinen myös valiokunnalle, koska, he, valiokunnalle, koska teidän myötävaikutuksensa oli todella tärkeä. Sitten vielä henkilökohtaisesti sanoisin, että olen Ekon sihteeristön Massimo Blombolle kiitollinen ja samoin Roland Kuorille, joka on erityisesti neuvonantajani. He olivat tässä todella tärkeässä roolissa. Kiitoksia kovasti. Thank you. Okay. Oh. <laughs> I can play at six, so I'm a bit. Good morning. you just continue. So, dear colleagues, I know it's been... No niin, kollegat, tämä oli pitkä äänestyssessio, mutta käykää nyt paikoillenne. Dear colleagues, it's a great pleasure Eli kollegat, on, minulla on suuri ilo toivottaa tervetulleeksi Slovakiaan valtiovarainministeri ja ECOFIN-neuvoston puheenjohtaja Peter Kazimir. Kiitoksia, että otitte kutsumme jälleen vastaan. Nyt keskustelemme Slovakian puheenjohtajakauden saavutuksista talousasioissa. Kuten tiedätte, mielestäni tämä on ollut hyvin menestyksekäs puheenjohtajakausi ja nyt minulla on ilo ilmoittaa, että eilen on edistytty tärkeällä tavalla, koska kolmikantaneuvotteluissa saatiin aikaan poliittinen sopimus, joka on ensimmäinen askel kohti pääomamarkkinaunionia. Tänään äänestettiin arvoperistamisesta, eli me etenemme näissä asioissa. Eli kiitoksia puheenjohtajavaltiollenne tästä erinomaisesta työstä ja yhteistyöstä parlamentin kanssa. Tänään me äänestämme myöskin toisesta tärkeästä asiasta, josta on saatu soppu, eli rahamarkkinarahastot. Eli lainsäädäntö etenee ja lisäksi, kuten ehkä tiedätte, neuvosto tiistaina tällä viikolla sai aikaan sovun, mutta FC2 esir kakkosesta. Sekin on tärkeää työtä. Ja kuten tiedätte, me työstämme tätä asiaa tulevina viikkoina ja kuukausina. Ja toivon mukaan saamme aikaan myönteisen loppuratkaisun. Tänään keskustelemme taloudesta ja taloushallintopuitteista Euroopassa – Eli jälleen kerran haluaisin kiittää teitä myöskin henkilökohtaisesti erittäin myönteisestä sitoumuksesta parlamentin kanssa tällä kaudella. Ja teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella siitä, että äänestitte avalpaperistamisesta. Se on hyvin tärkeä tehtävä nyt Maltan puheenjohtajakaudella eilisen esitesopimuksen jälkeen ja tänään äänestettiin arvoperäistämisestä, niin tämä on hyvin tärkeä pääomamarkkinaunionille ehdottomasti, joten nämä kaksi päivää tulevat, tulevat olemaan äärimmäisen tärkeitä. On ilolla taas Euroopan parlamentissa ja Ekon valiokunnassa ja päätän tässä nyt oman tehtäväni Slovakian puheenjohtajakaudella. Tämä on viimeinen suuri tilaisuuteni. Ekofinin puheenjohtajana haluaisin korostaa edistystä, jota nyt on tehty näistä pääkohdista, jotka olivat Ekofinin agendalla puheenjohtajakaudellamme, jos ajatellaan talous- ja rahoitusasioita. Voidaan sanoa, että vuoden jälkipuolisko tarkoitti suuria muutoksia Euroopassa ja sen ulkopuolella no ihan diplomaattisesti ilmaistuna, mutta onneksi viimeaikaiset tiedot ovat osoittaneet, että talous on tähän asti osoittautunut kestäväksi. Kuitenkin lyhyen ajan kestävyys ei ole takuu pitkän aikavälin vakaudesta ja kasvusta, joten on edelleenkin merkittävää epävarmuutta talouden näkymien suhteen. Brexit, supervaalivuosi Euroopassa, mukaan lukien viimeaikaiset tapahtumat Italiassa, tai sitten tämä muutos Yhdysvaltain hallinnossa. Nämä ovat kaikki tapahtumia ja, ja tulee kestämään aikaa ymmärtää suoria ja välillisiä vaikutuksia Eurooppaan. Slovakian puheenjohtajakaudella yritimme navigoida näiden epäselvien vesien läpi, päästäksemme eteenpäin lainsäädäntötyössä, jotka saimme hoitaaksemme, ja yritimme murtaa näitä umpikujia neuvostossa ja stimuloida strategista keskustelua Euroopan tulevaisuudesta ja sitä, miten voidaan syventää talous- ja rahaunionia. Tämä hyvän kolmio, jos ajatellaan vakaata talouspolitiikkaa, investointeja ja rakenteita, ovat edelleenkin Ecofinin ytimessä. Meidän työmme keskittyy pääasiassa tämä, tähän politiikkasekoitukseen, joten investoinnit, rakenne- ja rahoitusuudistukset – ja tietyt fiskaalipolitiikat, finanssipolitiikat, tämä ei ole muuttunut aikaisemmista vuosista, mutta eri kantoja saattaa olla siitä, miten korostetaan kutakin osatekijää. Eli aloitan vakaasta rahoituspolitiikasta, kuten tiedätte, erittäin hyvin. Yksi tärkeimmistä aiheista, jota joudumme käsittelemään, oli liellisen alijäämän menettely, joka koski Espanjaa ja Portugalia. Komissio teki tästä arvion kesällä, eli siis nämä valtiot eivät olleet ryhtyneet tuloksellisen toimeen ja neuvosto teki päätöksen ei-tuloksellisesta toiminnasta ja päätti lisätä liiallisen alijäämän menettelyä. Samaan aikaan komissio oli sitä mieltä, että sakot Espanja ja Portugalia vastaan pitäisi lopettaa, eikä ollut halua, tämä on tärkeää, että ei ollut halua neuvostossa kääntää tätä tai muuttaa tuota komission etusta ja tunnette totta kai hyvin nämä kysymykset, koska kävitte jäsenteellistä vuoropuhelua komission kanssa ja keskustelitte myös molempien maiden rahoitusministerien kanssa, valtiovarainministerien kanssa, joten tämä kaiken kaikkiaan yleinen prosessi ei ollut aina selvä meille neuvostossa ja tiettyjä viivästymiä oli, mutta kuitenkin EDP-menettely sai aikaan sen, että molemmat maat ryhtyvät tuloksellisiin toimiin syksyllä ja se on näiden fiskaalisääntöjen pääsyn tavoite, että ryhdytään tuloksellisiin tehokkaisiin toimiin. Joten loppujen lopuksi tämä oli onnellinen loppu kaikille osapuolille, mikä on hyvin tärkeää huolimatta näistä hankaluuksista. Sitten finanssivakaus, sääntöjen noudattaminen on tärkeää, jotta varmistetaan julkisten, julkisen kestävyys ja, sitten että pidetään, ja se, että pidetään yllä yhteinen uskottavuus. Kestävyyden lisäksi fiskaalipolitiikan pitäisi myös sisältää makrotaloudellisen vakauden tavoite, mutta olemassa olevat e, ECOFIN ryhmäkeskustelut ovat osoittaneet, miten monimutkainen ja kompleksi tämä aihealue on on myös tullut ilmi, että EUn fiskaalisäännöt ei ole suunniteltu siten, että niissä on huomioon makrotalouden vakaus tarpeeksi. Tästä syystä Slovakia puheenjohtajakaudellaan asetti sen yhdeksi poliittiseksi prioriteetikseen, eli että keskusteltaisiin enemmän emun syventämisestä ja sen fiskaalipilarista. Teemme tätä ECOFIN kokouksessa Bratislavassa syyskuussa, ja tämä keskustelu keskittyi eurojen fiska- fiskalikapasiteetti näkymiin, joilla voitaisiin näitä vakatollisia shokkeja heikentää. Tämä huolimatta siitä, että aihe on hyvin arkaluontoinen, jopa tabu monelle kollegalle tai osalle meistä neuvostossa. Valtiovarainministerit olivat kuitenkin hyvin rakentavia tai melko rakentavia. Lisäksi tämä aihe oli listalla joulukuun ECOFIN kokouksessa tällä viikolla. Tavoitteena oli pitää tämä aloite hengissä ja saada briefausta komissiolta, miten tätä viiden EU-johtajan kertomusta, mitä sen jatkotoimet ovat. Komissio kertoi meille myös valkoista paperista käsitellä Euroopan tulevaisuutta. Se on tulossa maaliskuussa ensi vuonna. Siinä käsitel- pitäisi käsitellä myös EMUn tulevaa rakennetta. Lisäksi sanon, että heinäkuussa meillä oli mielenkiintoinen keskustelu tästä aiheesta valtiovarainministerin kesken ja Euroopan parlamentin jäsenten kanssa Joten haluaisinkin kiittää parlamenttia siitä, että, että korosti tätä tärkeää osa-aluetta. Pyydän jatkamaan tätä tärkeää työtä. Joten tästä aiheesta, arkaluontoisesta aiheesta on eri kantoja. Kuitenkin neuvostossa on laaja konsensusta siitä, että emu ei ole vielä tarpeeksi kestävä ja lisää toimia tarvitaan. Se on se, mikä nyt on tilanne, ja toivon, että kun, me, kun tämä supervaalivuosi tulee päätöksen vuonna 2017, niin neuvosto jatkaa tätä tärkeää keskustelua ja saavuttaa edistystä. Sitten investoinnit. Investoinnit ei ollut kovin tärkeä aihe meille, mutta edistyimme, tai siis oli toinen tärkeä aihe ja edistyimme siinä paljon. Neuvoston neuvosto hyväksyy yleisen näkökulman ESIR 2.0 ja ECOFIN neuvosto 6. joulukuuta tällä viikolla tiistaina hyväksyi neuvoston yleiset lähestymistavan. Olen tyytyväinen siitä, että onnistuimme jatkamaan tämän rahaston elinaikaa ja lisäksi onnistumme parantamaan, toivon, että siis onnistutaan parastamaan sen laatuaspekteja, kuten lisäarvoa, alueellista ja sektorikohtaista kattavuutta, sitä, että keskitytään ilmastotoimiin ja myös, että on kohdentumpaa avustusta tälle neuvontakeskukselle. No, tämä neuvontakeskus on äärimmäisen tärkeä sen rooli ja tämä jatkunut olemassaolo ja se, että lisätään investointeja tällä esirillä tulee auttamaan elvyttämään kasvua. Tästä ei ole epäilystäkään. Olen luottavan sen suhteen, että Euroopan parlamentti tulee myös helpottamaan sitä, että siirrytään eteenpäin tässä tärkeässä aiheessa. Ja toivon, että trilogin neuvottelut saadaan päätökseen Maltan tulevalla kaudella. Tämä tulee investointeihin. Haluaisin sanoa myös pari sanaa ulkoisten investointien suunnitelmasta, kuten sanoin jo teille valiokunnassa heinäkuussa. Sieltä puututaan maahanmuuton perussyihin. Oli poliittinen prioriteetti meille. Tämä jo ennen kuin kautemme alkoi. Sen takia on tyytyväinen siihen, että onnistuimme neuvossa päättämään neuvottelupäätökseen kaikkia kolmea asiaa tässä paketissa. Eli se, että tarkasteltiin EPn ulkoisen lainottamisen mandaattia ja sen takuurahastoa sekä myös Euroopan kestävän kehityksen rahasto saatiin päätökseen. Nyt haluaisin puhua pankkiunionista eli mikä sen tilanne on. Sen loppuun saattaminen on olennaista myös tuleville puheenjohtajille. Meidän kaudellamme työ jatkui. Työstettiin etenemissuunnitelmaa, jonka neuvosto hyväksyi tämän vuoden kesäkuussa. Siis alkumaan kaudella, kaudella tämä ei ollut helppoa keskustelua, piti löytää oikea tasapaino riskien jakamisen ja riskien vähentämisen välillä. Meidän kaudellamme onnistut, pystyttiin menemään läpi koko talletussuojajärjestelmä taktisella teknisellä tasolla, erityisesti ne vaikutukset liittyvät hallinnointiin, rahoitukseen sekä myös, jos tämä myöhään tai poistutaan edisistä, joten meidän kallamme myös monitoroitiin edistystä, joka liittyy näihin riskien vähentämistoimiin. Komissiohan esitteli ne viime viikolla. Ja ensi viikolla tulee varmasti lisätietoa tästä Strasbourgissa, joten puheenjohtajakausi Tulee aloittamaan tekniset keskustelut näistä etuksista jo huomenna, jotta ei aikaa hukata. Ja myös positiivista kehitystä on nähty yhteisistä varajärjestelyistä tälle yhteiselle kriisiratkaisurahastolle. Marraskuussa ECOFIN-neuvosto sama, annamme mandaatin ECOFINille aloittamaan tälle, siis valikunnalle sitten pääomamarkkinaunioni. Jotkut epäilevät että tätä kysymystä, jos ajatellaan sitä, että Britannia poistuu EUsta, mutta jos nyt ei onnistuta samaa tavoitteita läpi muussa niin nopeasti kuin mahdollista, se tarkoittaisi sitä, että menemme kohti pimeää rahoitussektorikohtaa. kohtaa tiukkoja suosuuden haasteita sen takia. Meidän tulee toimia. Se voi olla elinehto monelle yrittäjälle, joten ilmoitamme ilolla, että yhdessä esittelijän kanssa, ja Jesikin kanssa, eilen pääsimme poliittiseen sopuun esitedirektiivistä, asetuksesta myöhän illalla. Ja tämä on ensimmäinen pääomarkkinaunionin rakennuspalanen, joka on nyt hyväksytty ja tärkeä askel kohti todellista CMUta. Halusin myös muistuttaa siitä, että neuvosto pääsi sopimukseen neuvottelumandaatista, joka koskee arvopaperistamispakettia viime joulukuussa. Ymmärtääkseni Euroopan parlamentti äänestää tästä tänään hyväksyäkseen tämän, joten haluaisin kiittää teitä tästä joululahjasta, jonka annatte pääomarkkinaunille. Lopuksi haluaisin kirjata, että työryhmätasolla. Me olemme jo päässeet sopimukseen eurooppalaisesta riskipääomarahastosta ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden rahastoista yleistymistapaa muodollisesti hyväksyttäneen coreper tasolla ensi viikolla. Rahoituspalvelut sitten pidän hyvänä, että viime kuussa intensiivisten neuvottelujen jälkeen parlamentin neuvosto pääsivät poliittiseen sopuun asetusluonnoksesta, joka koskee sitä, että luotaisiin sääntelykehykset raha markkinarahastoille. Se on hyvin tärkeää ja arkaluontoista taas. Ymmärrätäkseni neuvoston ja koreperin hyväksymisen jälkeen EK on tänään myös äänesti tämän tärkeän lainsäädännön puolesta. Ja näin ollen lainsäädäntövallan käyttäjät antoivat merkittävän panoksen, että voi lisätä rahoitusvakautta EU:ssa. Kiitos. Neuvosto sopi myös marraskuussa neuvottelumandaatista, joka koski sitä, että tuetaan kuluttajia EUn rahoituspalveluasetuksesta. Maltan kaudella varmastikin pyritään saamaan poliittinen sopu tästä ehdotuksesta parlamentin kanssa ensi vuoden alussa. Meidän puheenjohtajakautomme tekemässä kovasti töitä päästäkseen sopimukseen neuvoston neuvottelumantaloista, joka koskee sitä, että uudelleen tarkastetaan neljästä, neljättä rahanpesuvasta direktiiviä. Tämä siis meidän kautemme loppuun mennessä. Aikaa on vielä. Ja tiedän, että rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta on yhtä tärkeää Euroopan parlamentille kuin neuvostolle, joten olen luottavaisemmin liikkeellä, että molemmat toimielimet tekevät työtä kohti poliittista sopimusta mahdollisimman pian ensi vuoden alussa. Sitten sokerina pohjalla verokysymykset. Mainitsisin vain, että veropetosten torjunta oli yksi meidän painopistealueitamme. Jakofin neuvostossa uskon, että monet saavutuksemme heijastelevat tätä. Tätä tulee suoraan verotukseen merkittäviä tuloksia saavutettiin, erityisesti marraskuun alussa, kun hyväksyttiin neuvoston päätelmät, jotka koskevat kriteerejä ja prosesseja, jotka johtavat siihen, että eu on lista tällaisesta oikeudenkäyttöalueista, jotka eivät tee yhteistyötä verotarkoituksissa. Tämä on siis jatkotyötä suhteessa, no siis media puhuu mustasta listasta, eli tämä on jatkotyötä tälle ryhmälle ja tämä siis käsittelee näitä oikeuteoloita, joita tarkastellaan ensi vuonna. Vastauksena Panamapaperille ECOFIN-neuvosto on myös sopinut muutoksista hallinnollisen yhteistyön direktiivistä veroasioissa, niin sanottu DAC 5. Tämän myötä veroviranomaiset pääsevät jatkuvasti käsiksi rahanpesun vastaisiin tietoihin. Osana vastaustamme Panama-vuotoihin me myös sovit, saamaan neuvoston päätelmät veroavoimuudesta. Piti korostaa tarvetta estää tällaiset varojen peittelyt. Piti valmistaa tehokkaampaa ja tuloksellisempaa yhteistyötä veroviranomaisten ja muiden virastojen välillä. Sitten uskon, että nämä ponnistelut auttavat meitä vähentämään verovälttelyä, rahanpesua ja terrorismin rahoitusta. Aikaisemmin tällä viikolla neuvosto hyväksyi myös päätelmät komission tiedonannosta käsittelee sitä, että rakennetaan reilut, kilpailukykyiset ja vakaat verojärjestelmät EUlla, yhtiöverojärjestelmät. Siinä pohdimme sitä, miten neuvosto tulee sekvensoimaan työtään neljännestä lainsäädäntöehdotuksesta tässä paketissa. Ja tämä on valtava aloite. Veronvälttely. Direktiivi ATAD 2, kaksoisverotuksen riitojen ratkaisumekanismiset CCCTB ja CCCTB, joten Slovakian puheenjohtajakausi aloitti keskustelut tästä paketista ja priorisoi Atat 2. Ja ilolla voin ilmoittaa teille, että joulukuun ECOFIN kokouksessa viime tiistaina neuvosto pääsi valtavasti eteenpäin mistä joka koskee Atat 2. Ja mitä tulee näihin hybridiin epäsuhtaan. Joten me onnistuimme vakauttamaan 95 prosenttia tämän direktiivin tekstistä. Sen myötä Malta varmasti saa tämän asian päätöksen ensi vuoden alussa. Ja odotamme myös innolla Euroopan parlamentin lausuntoa tästä asiasta. Sitten välillisen verotuksen alalla edistyimme useissa asioissa. Saimme päätelmät äh, siitä, että parannetaan EUn arvonlisä verosääntöjä rajat ylittäville transaktioille. Tämä kattaa useita ulottuvuukset, jotka liittyvät siihen, että parannetaan nykyisiä EUn alvisääntöjä, joihin komissio puuttuu tässä lopullisessa alvijärjestelmässä. ECOFin neuvosto myös kirjasi, mikä tilanne on siinä, kun neuvotellaan sopimuksesta EUn ja Norjan välillä alv-alalla. ALV-alalla. Kaikki jäsenvaltiot olivat yhtä mieltä Slovakian tekstistä sen myötä päästään ehkä päätökseen näistä neuvotteluista. Lisäksi pääsimme sopimuksen neuvoston päätämistä koskevat alkoholijuomien tariffeja. Ja lopuksi, mitä tulee verotukseen, haluaisin kertoa teille, että ECOFin neuvostossa keskusteltiin siitä, että pitäisikö sisällyttää arvonlisäveropetokset niin sanotun PIF-direktiivin toimialaan. Tarkoituksena on avustaa osa neuvostoa ja on erityisen tyytyväinen siihen, että edistystä on tapahtunut, sillä pitkään aikaan onnistuimme nyt tuomaan tämän asian taas takaisin henkiin ja Korreper hyväksyi tämän jo eilen. Ja viimeiset pari sanaa budjetista ensi vuodelle. Siinä on puheeni viimeiset sanat aiheesta, jotka eivät suoraan kuulu teidän valiokunnallenne, mutta haluaisin vain ilmaista, kuinka tyytyväinen olen tästä sopimuksesta, johon päästiin meidän toimielintemme välillä 20, ensi vuoden talousarviosta. Kiitoksia kovasti. Olemme nyt vakuuttuneet siitä, että ensi vuoden talousarvio on nyt vakaa, keskit, fokusoitunut ja osoittaa Ja siinä puututaan kansalaistemme pääsäisen huoliin, puututaan siis maahanmuuttokriisiin, vahvistetaan sisäistä ja ulkoista turvallisuutta, lisätään kasvua ja uusia työpaikkoja, mikä on äärimmäisen tärkeää myös neuvostolle. Kiitoksia. Thank you very much. Uh... Kiitoksia tästä esityksestä. Se osoittaa, kuinka paljon työtä puheenjohtajavaltio on tehnyt menestyksekkäästi ja ensimmäisen puheenvuoron saa Valts. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa valtiovarainministeri, kansapuolen nimissä haluaisin kiittää teitä yhteistyöstä puheenjohtajakaudellanne ja myöskin hyvästä työstä, jota olette tehneet. Te puhuitte hiukan tästä pankkiunionin tilanteesta. Ja palaisin vielä tähän ja haluaisin kysyä hiukan tarkemmin ajatuksesta, että meillä olisi yhteinen tallennusten suojausjärjestelmä. No, tässä ehdotuksessa sieltä puuttuu tämä kattava vaikutusten arviointi. Komissio on teettänyt sen vain osittain teknisten analyysien kautta. Edisehdotuksesta puuttuu myöskin kyt, kytkös riskien vähentämiseen, josta puhuitte pankkialalla. Nämä toimet, joista on jo ilmoitettu riskien vähentämisen osalta eivät olleet riittävän kunnianhimoisia kollegoillenne. Eli voidaan siis sanoa, että meidän pitäisi nopeasti edetä edistyskysymyksessä, mutta se nyt ei tällä kaudella ole mahdollista. Eli Kasimir, haluaisin nyt kysyä, oletteko kanssani samaa mieltä siitä, että edisehdotus komissuttamassa muodossa – on epäonnistunut tai vähemmän selkeä. Eli onko, siellä, onko tähän ehdotukseen tulossa perustavanlaatuisia muutoksia komissiosta? Kiitos. Let me answer in my net. Vastaan nyt omalla kielellä. Eli kiitoksia näistä ylistävistä sanoista. Työ, jota on tehty rahoituspalveluiden osalta, niin kyllä, minähän heinäkuussa edisistä toimitin teille tietoja. Sanamuut oli aika varovainen, koska me ymmärrämme kyllä tämän ilmapiirineuvostossa. Ja olen nähnyt hyvin intensiivisiä ja vilkkaita keskusteluita tällä viikolla – komissio kertoi näistä toimista, ja minun piti sitten medialle selittää, eikä tämä minun mielestäni ole kovin hienotunteista sanoa medialle, että mielestäni on ihan luonnollista, että kuukausien odottamisen jälkeen tämä saattaa lisätä riskejä, koska riskien vähentämisen täytyy liittyä mahdollisen riskien jakoon. Nyt kun on pitkään otettu tätä toimenpidepakettia, jotkut maat ovat kritisoineet, ovat saaneet kritisointia siitä, että he ovat estäneet riskien jaon ja he ovat sitten esitelleet tämän jotenkin niin, että taakka siirrettäisiin toisille. Näin minä näen tämän asian. Ja on tietysti ihan inhimillistä, että kun on pitkän painostuksen kohteena, koska tehän sanoitte juuri, että edisistä vielä neuvotellaan, se on nyt hiukan jäissä. Ja tämä aihe liittyy siihen, miten halutaan jatkaa pankkiunionin rakentamista. Ja sanoisin myöskin, että tällä alueella tarvitaan sitten vastauksia ensi vuonna, supervaalivuonna. Eli Meillä on nyt konkreettisia ehdotuksia. Tämä on aika hankala tehtävä sitten puheenjohtajavaltio Maltalle, jotta saataisiin aikaan yhteinen kanta, mutta me olemme jo käynnistäneet, tai olemme huomenna käynnistämässä teknisiä keskusteluita, eli en usko, että on mitään syytä viivyttää näitä asioita. Ja kuten Euroopan parlamenttikin totesi, kestää hiukan aikaa ennen kuin parlamentti saa aikaan yhteisen kantansa. Eilen tapasin Valdesin täällä käytävillä ja hän sitten totesi, että hän haluaisi esitellä teille tämän asiakirjan Strasbourgissa ja saatte nähdä, millainen sitten on, koska kuvan aika kirjava ja kannat paketin suhteen ovat erilaiset. Mehän puhumme näistä suurista ja pienistä valtioista – isäntä jäsenvaltioista. Ja tämä on aihe, joka herättää henkiin monia haamuja. Ehkä aiheita, joita on käsitelty ja joista on sovittu, mutta nyt ne sitten palaavat hiukan keskustelun aiheeksi. Mutta pankkijärjestelmässä ei voida yhtenäistä näitä velkoja, jos ei pystytä sopimaan, millä tavalla riskejä supistetaan yksittäisissä maissa pankkialalla. Erityisesti kun on tilanne, jossa tietyissä maissa on edelleen ongelmia. Ja ehkä lopuksi vielä, kun teknisesti käydään läpi nämä artiklat yksi kerrallaan, niin se oli ihan järkevää, koska me olemme lähestyneet tätä asiaa hyvin läpikotaisella yksityiskohtaisella tavalla. Thank you. Kiitoksia. Sitten Pervansveres. Kiitoksia, ministeri. Edisistä tautissuojajärjestelmään en halua palata, mutta pelkään, että keskustelussa edelleen halutaan vahvistaa pankkia kaikkea ja vähentämään riskejä eikä jakaa yhtään mitään yhdessä. Haluaisin kuitenkin kysyä tästä makrotalouden puolesta esityksessä, koska te kerrotte, kuinka tärkeä parlamentin rooli on silloin, kun lopultakin päätettiin, että ei, ei asetettaisi sanktioita Portugalille ja Espanjalle. Tämä oli viisas päätös, erityisesti nämä kaksi maat ovat tehneet, pystyneet, pyrkineet korjaamaan talousarviotilannetta, mutta kun ajatellaan tätä sanktioiden öö, luonnetta, se ei ole toiminut tässä päätöksenteossa. Ja yhtäkkiä, eikö tässä nyt olla hiukan selkäseinää vastaan, kun ajatellaan talouden, talouspolitiikan ohjauslogiikkaa? Ja tältä kannalta katsottuna, miten arvioitte teidän puheenjohtajakautenne panoksen tässä tärkeässä avoimessa kysymyksessä, nimittäin miten minkälaista seurantaa harjoitetaan viiden puheenjohtajan kertomuksen. Näin ikävä kyllä paljonkaan edistystä tapahtuneen neuvostossa. Ja olen huolestunut, että Bratislavan Eurooppa-neuvoston jälkeen kysymykset, jotka liittyvät turvallisuuteen ja puolustukseen, ylittävät tavallaan sen, että pitäisi viedä loppuun talous- ja rahaliitto ja edetä niin kuin IMF on toistuvasti meille toitottanut, että tarvitaan euroalueelle fina- ähm, rahoituskapasiteetti, oma rahoituskapasiteetti. Kiitoksia. Yes? call. Mikrofoni. Eh, niin, minun pitää poistua minun päästä. Niin, minulla on viiden minuutin päästä muita velvollisuuksia. Voisinko esittää kysymykseni, tai voisinko nyt jatkaa ennen kuin ministeri vastaa? Is a bit, uh, uh, uncommon, sorry. No se on vähän poikkeuksellista. Olisitte voinut sanoa tästä etukäteen. Eli nyt kuuntelemme ensin vastauksena, ja sitten te saatte esittää kysymyksen. Yes, I Yritän nyt vastata näihin tiivisti ja ehkä sitten ö, mutta mitä tulee tähän hiljattaiseen keskusteluun finanssipolitiikan tilanteesta euroalueella, me olemme saaneet selkeää todisteaineistoa siitä, että meidän pitää lähestyä tätä aihetta eri tavalla tavallaan teemme nyt muita asioita kuin emmekä kohtaa sitä suoraan, mutta emme voi sitä mitenkään vältellä ja meidän pitää osoittaa nyt tässä tiettyä rohkeutta, jotta pystymme vakavissamme tarttumaan tähän kysymykseen korkeammalla tasolla, kun kyse on emun tiivistämisestä, syventämisestä. Esimerkiksi eurooppalainen työttömyyskorvaus lainausmerkeissä siihen suhtaudutaan eri tavoin eri maissa. Tämä on herkkaluotoinen kysymys ja en nyt puolella mitään käsitettä, yritän vain saada tukea näille asioille, koska nämä asiat ovat sellaisia, meidän kohdalla ei riitä, että sanotaan, että talous- ja rahaliiton rakenne ei ole vielä valmis ja meidän täytyy se tehdä valmiiksi, mutta tämä on kuitenkin todellisuutta. Meillä ei ole sellaista sopivaa ympäristöä, emmekä tässä auta tätä poliittista suhdetta, poliittisen suhdekanne auta. Vieläkin odotamme 2017 tuloksen ei riitä, että vuoden 17 jälkeen aloitetaan sitten tämä asioiden lykkääminen. Ne maat, jotka ovat tavallaan hankkeen kummeja, niin ne eivät pysty ottamaan lopullista kantaa. Se on ikävä asia tässä ja se on tämä ikävä todellisuus. espanja ja Portugalin esimerkki siitä sen verran, että tämä tavallaan saa meidät seinään vastaan, mutta vieläkin on sääntöjä, joita pitää seurata. Jotkut sanovat, että e, e, muutetaan sääntöjä eikä kiertä niitä. Tämä on ainoa suositus, jonka voin teille antaa. Jos emme ole tyytyväisiä sääntöihin, niin muutetaan ne sitten. Thank you. Mrs. Sitten Starbucks, olkaa hyvä. Herr Minister, Sie... Äh, Arvon ministeri, te puhuitte valuuttaunionista ja siitä, että tarvitaan lisää toimia. More action is needed. Kyllä euroalue on nyt hauraassa rakenne ja täällä parlamentissa keskustellaan siitä, millaista politiikkaa euroalueelle tarvittaisiin ja mitä tämä budjettikapasiteettiin tulee, mutta täällä on eri suuntauksia. Yksi suuntaus sanoo, että, että ei voida rakentaa tulosuutta velkojen perustojen eli säästötoimen vastaista politiikkaa, ja toinen suuntaus on, että tarvitaan enemmän finanssipoliittista joustovaraa, jotta voi tehdä jotakin kansantaloudelle. Nämä kannat yhä uudelleen tyrmäävät kaikissa keskusteluissa tässä parlamentissa. Ja toiseksi se, mitä aina toistetaan, että tarvitaan vankempia reformeja. On totta että, ja selvää, että kun tämä ei johda siihen, että kestävällä tasolla voidaan saneerata talouksia, tarvitaan rakenneuudistuksia, mitä tulee kuulurakenteeseen, verorakenteeseen ja muuta, se on tarpeen. Ja se, mitä nyt huomaan, kun Ecofinin kannalta on, että onko tämä kysymys siitä, että muutetaan näitä rakenteita budjeteissa teillä tullut käsitellyksi vai onko aina vain sanottu, että nyt no tehdään sitä ja tätä, mutta onko nyt ollut konkreettisia pohdintoja ollut siitä, miten yksittäisissä jäsenvaltioissa näitä rakenteuudistuksia voitaisiin vielä läpi? Eh, ja suorilla samozrejme musím eh, podotknúť, že hovoríme o téme euro. Kiitos. Niin, ystävällisesti pitää huomauttaa, että tämän päivän teema on euroalue. Ja kun nyt olen Ecofinin puheenjohtaja, niin minun ei pitänyt kommentoida talousarviokysymystä, mutta kuitenkin voin vastata teille siinä mielessä, että uskon, että me olemme nyt siirtymässä pidemmälle kuin vain kehyksiin ja toistan komissio ensi kertaa on antanut suosituksen fiskaalisista kehyksistä, mitä tulee lisätoimiin euroryhmässä, ja tämä on huomattu, tätä ei ole pidetty yhteensopivina nykysääntöjen kanssa, se on totta. SGP-säännöt, vakaus- ja kassopimus eivät Käsittelee fiskaalista ekspansiota muun muassa ja on tätä pitkään. Ei ole sisäisiä sääntöjä sille, miten toimii euroalue kaikissa tilanteissa. Jos mennään sääntön yli, niin nyt me käsitellä tätä kyllä ja haluaisin tässä kohtaa kiittää euroalueen puheenjohtajistoja. Käsittelemme tässä horisontaalisia politiikkoja, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jäsenvaltioiden kulutarkastelut tai kulut tulevat käymään muutoksia läpi. Muistan esimerkiksi Pier Paolo Paolo, joka puhui Italian tilanteesta viime vuosina, ja sama tilanne Slovakiassa siellä tarkastellaan yksittäisiä kulukuoria, mutta ei ole mitään täyttä euroalueen lähestymistapaa tähän tai mitään euroalueen lääkettä se, mitä nyt olemme tehneet, on, että olemme vaihtaneet parhaita käytänteitä keskenämme. Kaikki muu kuuluu niiden sääntöjen alaan, jotka ovat menneet lainsäädäntöprosessin läpi, myös Euroopan parlamentti, Two-pack, six-pack, paketit, vakaus- ja kasvusopimus ja viimeinen aloitte, melko uusi ja tuore, joka käsittelee sitä, että sääntöjä yksinkertaistetaan vakaus- ja kasvusopimuksessa – ja se keskittyy näihin kulu benchmarkkeihin enemmän kuin muihin aspekteihin, mutta nämä ovat kaikki teknisiä kysymyksiä, mutta niillä on hyvin suora vaikutus kansalaistemme elintasoon. Thank you. In case of my understanding. Kiitoksia. Eli euroryhmäkään ei ole sanonut, että tämä ehdotus olisi laiton, koska viime vuonnahan tuli toinen ehdotus. Eli on sanottu, että tällaista liikkumavaraa voidaan käyttää tietyissä jäsenvaltioissa. Sitten Jesek. Děkuji. Pane ministře, i já bych chtěl poděkovat. Kiitoksia, ministeri. Haluaisin kiittää teitä tästä lähestymistavasta, jotta saamme aikaan, jotta saimme aikaan tämän sovun. Te puhuitte tästä rahanpesun vastaisesta direktiivistä. Itse olen varjostelija Panaman papereiden valiokunnassa ja haluaisin kysyä nyt, mikä on tilanne neuvostossa. Käsittääkseni siellä ei kovin paljon haluta lisätä avoimuutta, erityisesti mitä tulee todellisten omistajien rekisteriin. Ja mitä tulee tämän rekisterin avoimen saatavuuteen. Mutta avoimuus on kuitenkin yksi väline, jonka avulla voidaan torjua petoksia. läpinäkäyttävyys voi johtaa turhautumiseen ja johtaa globalisaation vastustamiseen. Eli mikä nyt on neuvoston kanta? Ja toinen kysymys, se liittyy Slovakian puheenjohtajakauteen. No, sehän on ollut hyvin menestyksekäs. Se on hienoa, koska tämä maa oli aikaisemmin yhtä minun maani kanssa, mutta Mitkä seuraavat askeleet ovat sitten tärkeitä Euroopassa? Mitä suosittelisitte seuraajallenne? Eli mihin toimiin heidän pitäisi ryhtyä? Ja lopuksi todellakin haluaisin kiittää teitä Slovakian puheenjohtajakauden menestyksistä erityisesti näinä myrskyisinä aikoina. Kiitoksia näistä ystävällisistä sanoista. Ehkä aluksi vastaisin kysymykseen sen suhteen, mitä suosittelisin seuraajalleni. Eli sanoisin, että tämä asia pitää viedä päätökseen. Ehkä pari kokousta vielä tarvitaan. Eli maltalaisten kollegoiden kanssa meillä oli konferenssi Pariisissa, OECDn konferenssi. Pascal Mario ja muut tärkeät henkilöt globaalista rintamasta, joka torjuu veropetoksia. Siis nythän täytyy muistaa, että Malta nyt ei ole tärkeä tekijä tällä alalla, mutta se on kuitenkin auttanut meitä näissä ponnisteluissa. Ja meidän täytyy nyt jatkaa tätä työtä saman tahtiin. Nyt kun on poliittista epävarmuutta, niin voisin vain suositella maltalaisille kollegoille, että unohtakaa tietyt mediat kokonaan, jättäytykää pois internetistä ja keskittykää työhönne. Ja mitä tulee pitkän aikavälin hankkeisiin, niin meidän on tärkeää jatkaa työtä pankkiunionin osalta. Eli ehdotus, jonka Dombrovskin on, on tehnyt liittyen riskin vähentämiseen, niin siitä tulee sitten hiukan konkreettisempi. Ja tällä tavalla sitten jatketaan kolmikantaneuvotteluita liittyen arvopaperistamiseen. Se on tärkeä aihe. Eli heillä on paljon työtä. Ja meidän kaikkien täytyy sitten odottaa komission valkoista kirjaa ja myöskin raporttia, joka liittyy rahaliiton tulevaisuuteen. No, rahanpesun vastainen aloite, joka on tietysti osa laajempaa aloitetta, niin täytyy sanoa, että me olemme käsitelleet tätä aihetta kaksi kertaa – Olemme puhuneet tästä kameroiden edessä, eikä ole, se ei ollut mikään sattuma. Olemme julkisesti sitoutuneet seuraaviin askeliin. Ehkä te tiedättekin näistä erinäisistä haasteista, jotka liittyvät tietosuojaan ja niin edelleen. Mutta mielestäni me olemme päässeet jo aika pitkälle. Ja meillä on aikomuksena meillä vieläkin pidemmälle seuraavan kymmenen päivän aikana – ja nämä kunnianhimot ovat ihan realistisia. Eli en nyt halua kommentoida näitä yksityiskohtia, enkä halua vaarantaa näiden toimien menestymistä, mutta se on tärkeä askel eteenpäin, jos tämä onnistuu. Koska tässähän puhutaan nyt terrorismin rahoituksen torjunnasta ja siitä, miten vuosi vuodelta budjetista häviää valtavia summia rahoja, joita voitaisiin muuten käyttää julkisiin palveluihin. Mutta me emme ole pystyneet koordinoimaan tätä taistelua. Meidän täytyy parantaa organisaatiotamme, eli pitäkää meille peukkuja, jotta tämä onnistuisi joulun mennessä. Thank you. Dimit- Kiitoksia. Sitten Papadimulis. Thank you, Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Nyt voitte käyttää kuulokkeita jälleen, Kasmer, ennen kuin opitte kreikkaa tarpeeksi, mitä toivon. Arvoisa ministeri, uskon, että Slovakian puheenjohtajakausi oli varsin tuloksellinen. Minusta se seikka, että ette maininnut Kreikan taloutta, on oikeastaan hyvä uutinen Kreikan kannalta. Ja lukiessa teidän ja ECOFIN, ECOFINin tiedonantoa. Nyt näemme, että ennusteet Kreikan taloudelle ovat parempia verrattuna vuoteen 2015 ja 2016. Toivon siis, että teette kaiken voitavanne tällä vuodentakautinen lopulla vielä, jotta saadaan aikaan tämä toinen yhteisymmärryspöytäkirja ja voidaan alkaa jatkaa kasvun tiellä sitten prioriteettikysymyksen mainitsin te, mainittiin, että pankkiunioni oli teille selkeä ykkösasia. Muutama päivä sitten saimme kuulla, että on mahdotonta viedä loppuun pankkiunionia ilman, että siihen saadaan tämä kolmas pilari, nimittäin EDIS, talletussuojajärjestelmä. Globaalin epävakauden vaaran uhatessa me joudumme on todella välttämätöntä viedä loppuun tämä kolmas pilari. Muutoin on mahdotonta saada aikaan aitoa pankkiunionia. Haluaisin kysyä, mikä teidän näkemyksenne on siitä, mitä Mario Draghi sanoi. Pidättekö tätä tärkeänä, tätä ediskysymystä? Ja minkälaista edistystä asiassa on saatu aikaan Slovakian kaudella? minkälaisen perinnön jätätte sitten Maltan kollegoillenne. Sitten toinen asia. Jonkun verran tunnettiin huolta erittäin suurista mikrotalouden epävakauksista Saksassa. Ja ongelmia oli myös työmarkkinoille pääsyssä. Haluaisin kysyä teiltä, oletteko arvioinut näitä huolenaiheita ja suosituksia, joita Saksalle on esitetty? Tehän tiedätte. Tämä limata του makrotalouden epätasapainotekijät haittavat koko Eurooppaa, ei vain Saksaa. Näin komissionkin asian näkee. Ja tiedättekö te, että yli, pohjoisen ylijäämät syöttävät näitä vajeita sitten etelässä? Haluaisin teiltä kannanoton. Hovorili o nevyhnutnosti... Puheenjohtaja. Tässä sanottiin, että on välttämätöntä viedä pankkiunioni loppuun. Ja kysyn, mikä on tärkeämpää, epätäydellinen talous- ja rahaliitto vai epätäydellinen pankkiunioni, koska tällä hetkellä elämme epätäydellisen pankkiunionin aikaa. Ja näitä voidaan tavallaan, näitä aiheita verrata toisiinsa – puhunut aivan suoraan ja avoimesti teknisellä tasolla, kun ajatellaan sitä, että olemme lopettamassa tässä puheenjohtajakauttamme, kauttamme, niin me pystymme vain samaan aikaan sopimuksia keskenarvoista kysymyksistä, jotka ovat jo pöydällä. Olemme odottaneet kuukausia toimenpidepakettia komissiolta. Aiomme tutustua näihin kysymyksiin ja olemme tehneet kaikkemme mutta puhun nyt aivan suoraan ilman, että tämä vaalisykli, niin kun se päättyy ensi vuonna, niin emme voi juurikaan edistyä merkittävällä tavalla. Ja sanon tämän nyt suoraan tavallaan sen vapauden hengessä, jota kohta tulen nauttimaan, koska olen lopettamassa vuoroani ECOFIN-neuvoston puheenjohtajana. Näin minä asiat näin ei mitään vallankumouksessa kysymyksen koskien pankkiunion tai rahaliiton loppuun viemistä. Emme voi odottaa tätä vuoden 2017 aikana ja tämä on minulta viesti, eikä se kuitenkaan tarkoita, että tahtoa puuttuisi tai oltaisiin vastentahtoisia eikä haluttaisi auttaa tulevaa puheenjohtajavaltiota. Mutta tällaisen kuvan näemme, kun peli katsomme. Te puhuitte Kreikasta ja te tiedätte, Ja nyt kun kuulette tämän minulta, niin tämä pitäisi olla arvokasta tietoa, kun sanon, että Kreikka viimeisinä vuosina, mitä tulee sen julkiseen talouteen, on saavuttanut huomattavaa edistystä. Teillä on erinomainen ministerin vastuussa, johon kollegat luottavat. Ilman tällaista luottamusta ei todellakaan voi jatkaa tällaisessa hankkeessa, joka, joka riippuu yhteisestä lähestymistavasta. Ja mielenkiintoinen aihe, jota olemme viime päivinä tarkastelleet, on kysymys siitä, missä määrin pitäisi uudistaa työmarkkinoita. Tässä pyritään lähentymään parhaimpia eurooppalaisia standardeja. sitten voidaankin kysyä, voidaanko puhua eurooppalaisista standardeista, parhaimmista käytännöistä työoikeuden ja työmarkkinakysymysten yhteydessä, mutta ehkä tämä ei kuulu minun tontilleni sitten enää, eikä ole er- erikoisalainen. Mutta totuus kuitenkin on, että Kreikalle on hyviä uutisia, mutta koko EU ja euroalueen kannalta olemme hyväksyneet lyhyen aikavälin toimenpiteitä sen edistämissuunnitelman pohjalta, jonka olemme pystyneet sopimaan, josta olemme pystyneet sopimaan. Siinä on pyritty parantamaan Kreikan velan kestävyyttä. Thank you, Darius. Kiitos sitten Darius Rosati. Yes, thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja, kiitos ministeri, että olette täällä kanssamme. Ensimmäinen kysymykseni liittyy uudistuksiin, joiden tavoitteena on vahvistaa euroalueen kestävyyttä ja lisätä sitä. Olemme Euroopan parlamentissa työstäneet budjettikapasiteettia euroalueelle. Haluaisin tietää kantanne tästä aiheesta. Ja lisäksi voisitteko kertoa meille, onko neuvosto kiinnittänyt huomiota tähän aiheeseen. Siitä on keskusteltu ehkä alustavasti tai enemmänkin, eli tästä budjettikapasiteetista euroalueelle. Ja toinen kysymys koskee finanssitransaktioveroa. Se on jo, no viisi vuotta on jo kulunut siitä, kun komissio jätti alkuperäisen ehdotuksensa. Enkä ole nähnyt paljonkaan edistystä tällä alalla. Olemme mielestäni menettäneet tämän alkuinnon jota osoittivat ainakin useat jäsenvaltiot. Ja kysymykseni kuuluu, missä määrin tämä hanke on hengissä. Ja jos ei, niin mitkä ovat suurimmat esteet, jos halutaan saavuttaa edistystä suhteessa alkuperäiseen ehdotukseen? Začnem, začnem od v oblasti. Kiitos. Ensinnäkin vastaan FTT-finanssitransaktioverokysymykseen. Minun valtion on yksi niistä valtioista, joka käy laajempaa yhteistyötä, mutta pitäytyisin enemmänkin ECOFin puheenjohtajan kannassa. Täytyy sanoa, että Hans-Jörg Schellingin aikana yhdessä portugalilaisen tuntijoiden kanssa viimeisen vuoden aikana – No vaikka ulospäin tämä vaikuttaa epäonnistumiselta, niin olemme onnistuneet saavuttamaan paljon. Jos ajatellaan näitä peruspalasia tuossa sopimuksessa. Ja Itävallan puolen periaate on hyvin yksinkertainen, siinä puhutaan laajasta pohjasta ja alhaisesta asteesta. Tämä on ainut asia, josta on pystyneet sopimaan, joten laaja veropohja ja hyvin alhainen aste, veroaste ja mahdollisimman vähän poikkeuksia. Tämä on ehkä perusperiaate, mutta suurin ongelma tässä laajennussa yhteistyössä on jotain, mikä on tuttua kaikille, nimittäin tämän tyyppinen verotus tai yhteistyö, sillä pitäisi olla globaali luonne, niin globaali kuin mahdollinen – Saksan valtiovarainministeri Schäuble esti lupauksen, että hän käyttää tilaisuuden hyväksi, kun johtaa G20, että tämä asetaan takaisin pöydälle. Tämä on reilu tarjous ja suora sellainen. Tietysti ei ole paineita tähän yhteyteen liittyen. Me emme kohtaa painetta mistään suunnasta. Toistan, tämä on yksimielisyyskysymys, joka liittyy suoraan verotukseen toisaalta. Tässä suojellaan toimijoita tietyiltä hankkeilta, jotka voisivat käynnistää talouskasvun, mutta tiedätte mitä tarkoitan. Se on myös hyvin ajankohtaista. Tämä tulee veroagendoihin, niin jotain puuttua. Tai niitä me otan puuttua muihinkin direktiiveihin ja joskus tämä on ainut tapa pois. Tuosta ei päästä eteenpäin FTT finanssitransaktiovero ei ole kuollut kymmenen jäsentä on siinä, jotka jatkavat hankkeen parissa, mutta täytyy sanoa, että on hyvin tärkeää, että FTT nähdään enemmänkin taloudellisena kuin poliittisena hankkeena. Näin minä näen asiat. Sitten puhuitte fiskaalikapasiteetista, rahoituskapasiteetista. Tämä on äh, aihe, jonka edustaja Veres jo mainitsi sitten, mitä tulee tämän rakenteen loppuun saattamiseen ja se ja muun pääomarkkinoinnin rakenteeseen. Tiedätte, että meillä on Junckerin paketti komissiota ja meille työ Esir parissa oli asia, joka sai tukea omalle rahoituskapasiteetille, jonka myötä voimme vastata symmetrisiin häiriöihin – ja tämä on tietysti tabuaihe. Monet valtiot ovat haluttomia tähän puuttumaan. Ja käytän nyt sen vapauden, joka minulle annetaan. Ja toivoisin, että voisimme puhua esiristä tai sen tulevaisuudesta ja rahoituskapasiteetin alkuvaiheesta. Se on aihe, joka ei tule hautautumaan – koska jokin asia sanoo se, että se on enemmän tai vähemmän tuottavaa. Ja monelle, joka kieltäytyy keskustelemasta tästä aiheesta, tuki Esir 2 takoa, ta- äh, antaa heille vapaan oman tunnon sen suhteen, että pitäisikö jatkaa vai ei, kun täydennetään tämä emu-rakenne. Thank you. Uh, Kiitos te Hugbaye. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Paljon asioita on siis tehty jo veronkierron osalta esimerkiksi, mutta kaksi asiaa. Nyt kun oli tämä LuxLeaks-skandaali, parlamentti on yrittänyt jarruttaa näitä veroparatiiseja ja olemme tehneet ehdotuksia, joita neuvosto ei aina noudata. Ja eilen sitten julkistettiin tietoja hallitusten myöntämistä verosopimuksista, ja nämä käytännöt ovat kolminkertaistuneet vuosina 2013-2015 esimerkiksi omassa maassani Belgiassa. Esimerkiksi viime vuonna oli 166 tapausta ja viime vuonna 411. Eli meidän täytyy toimia tässä, vaikka neuvoston jokainen vastahakoinen, ja haluaisin tietää, miksi ja mitkä jäsenvaltiot tätä vastustavat koska uskon kuitenkin, että niin kauan kuin ei ole sanktioita jäsenvaltioille, jotka eivät halua vaihtaa tietoja automaattisesti, eikä ole automa- täys- täydellistä avoimuutta, niin tämä ei toimi. Sitten nämä siirtohinnat. Monet taloustieteilijät, kuten Stiglitz, ovat sanoneet, ovat sanoneet, että tämä on todellinen ongelma ja että me emme pysty ratkaisemaan sitä ainoastaan varmistamalla täysi kilpailu. Eli aiotteko tehdä komission kanssa yhteistyötä tämän direktiivin osalta? Ja aiotteko tehdä direktiiviehdotuksen, jotta voidaan puuttua näihin siirtohintoihin? Kiitos. Ja chcę powiedzieć, że prichádzam z krajiny, gdzie efektywita... Minä tulen maasta, jossa verotuksen tehokkuus on muuttunut valtavasti viimeisen neljän vuoden aikana. Ja täytyy myöntää, että me olemme keskittyneet tähän, koska meidän oli pakko tehdä niin kuin vahvistimme budjettia ja yritimme saada julkisen talouden kuntoon. Täytyy olla ylijäämä, jotta pystyy investoimaan tulevaisuuteen ja valtion täytyy ensinnäkin verottaa – oikeudenmukaisella tavalla. Verotaakkaa ei saa sitten lisätä eri tavoin, mutta se on tietysti helpommin sanottu kuin tehty. Kuitenkin uskon vakaasti, että yksi hyvistä puolista kriisissä oli se, että koko maailmanlaajujen lähestymistapa veronkiertoon on muuttunut täysin. Eilen juuri kiitin, an, kiitin Anheli Hurjota hänen rohkeudestaan, kun hän on torjunut näitä ilmiöitä ympäri maailman. Emme ehkä ihan täysin ymmärrä sitä, mutta tämän järjestelmän isät, jossa siis elettiin vuosikymmenen, he olivat samaa mieltä siitä, että järjestelmää tulee muuttaa. No se ei tietenkään onnistu yhdessä yössä, mutta muutokset, joita on tapahtunut viime vuosina, ovat todella uskomattomia ja merkittäviä. Jos katsotaan vaikka 70-80-lukua, Ja se, että saatiin sopu aikaan globaalisti tietojen vaihdosta. Lähes sata maata on jo allekirjoittanut tämän sopimuksen ja sitä aletaan sitten soveltaa ensi vuodesta alkaen. todelliset omistajat ympäri maailmaa ovat nyt hiukan paniikissa tästä syystä ja tämä on muuttanut valtavasti muutoksia ja aiheuttanut ongelmia niille, jotka ovat vältelleet verojen maksuja jo vuosikymmeniä. Eli ymmärrän kyllä, että meidän täytyy jatkaa tätä työtä ja mielestäni kritiikki on ollut hiukan liian kovaa, kun otetaan nyt huomioon nämä saavutukset, joita on, on saatu aikaan. Jos mietitään vaikka näitä epätasapainotilanteita ja muita, niin kansalaiset eivät niitä ymmärrä. Edes media ei niitä käsittele. Ja tämä antaa suuria mahdollisuuksia lobbareille. Eli ehkä tätä ei sitten hyväksytäkään. Ja jäsenvaltiot voisivat kuitenkin hyötyä tästä miljardeja. Ja sitten on muita syitä, joiden vuoksi komissio on käynnistänyt menettelyitä, kun kilpailusääntöjä ei ole noudatettu. Esimerkiksi presidenttimme on pyytänyt, että komission jäsen antaa horisontaalista tietoa mahdollisista valtion tukisääntöjen rikkomuksista. Siis puhun nyt siis komissionista Westhagenista. Eli hänen pitäisi toimittaa tietoja, ei nyt yksityiskohtaisesti yksittäisistä maista, mutta arvostan kyllä tätä yhteistyötä, jota meillä on ollut komission jäsenen Moskovicin kanssa. Meidän pitää arvostaa OECDn tekemää työtä ja myöskin G20-ryhmän työtä. Olemme tavanneet näiden maiden edustajia. Niillä on tärkeä rooli, koska ilman G20-maita tämä rutto ei tule katoamaan. Ja komission ehdotukset, jotka esiteltiin tällä puheenjohtajakaudella, liittyvät tähän yhdistettyyn kerättyyn veropohjaan. Sehän hiukan unohtui ennen kriisiä. Ja nyt tämä asia on elvytetty. Ja kun nyt katsomme, millä tavalla yhteinen veropohja nyt nähdään ja miten se nähtiin aikaisemmin, niin voimme havaita, kuinka huomattavasti koko tämä järjestelmä on muuttunut muutamassa vuodessa. Tämä on suuri tehtävä ja siihen tarvitaan paljon ponnisteluita, mutta ajat ovat muuttuneet, asenteet ovat muuttuneet ja ehdottomasti parempaan suuntaan kaikkien kannalta. Thank you, Werner Lang. Kiitos sitten Werner Langen. Ja vielen dank, Herr minister. Kiitos ministeri. Haluaisin jatkaa siitä, mihin jäitte. Rahoitusmarkkina, tai vero, meillä on myös muitakin ongelmia joissa jäsenvaltiot blokkaavat tämä arvonlisävero-uudistus vuodesta 1993 lähtien. Meillä nyt on sama järjestelmä. Tämä aukko on 160 miljardia euroa ja niistä 16 miljardia tietosuojelujärjestelmän mukaan. Ja petostapauksia tapahtuu valtavasti viimeisten 23 vuoden aikana. Mitä ei ole tapahtunut? Ja puhutaan paremmasta yhteistyöstä, mutta mitä ei ole tapahtunut? Kaikki ovat vain julkilausumia ilmoituksia ECOFINista jäsenvaltioista, myös komissiolta. Ja kysymykseni kuuluu, miten me onnistumme tämän arvonlisäverouudistuksen tekemään järkevällä tavalla käyttäen artikla 143 ja saamaan tästä lopullisen järjestelmän, yhteisen järjestelmän, miten mieltä olette pilottihankkeesta, naapurimaastanne Tsekistä ja Itävaltian reverse charge-järjestelmästä pilottihankkeena, miten arvioitte nämä tarpeelliset tulevat vaiheet ja seuraavaksi mehän on tämä Parma-valiokunta. Siellä on kyse siitä, että puhutaan rahanpesudirektiivistä ja EPPON mandaatista ja sitten on sovittu, että veropetokset, jotka löytyvät 10 miljoonaa euroa, kuuluvat EUn toimivaltaan, mutta siinäkin direktiivissä on blokkaamista. Kaikki, joilla minä katson, niin näissä verokysymyksissä jäsenvaltiot ajavat tilanteen umpikuja, ja se ei ole nyt kestävää, sillä vero-oikeudenmukaisuushan on yksi keskeisimmistä pilareista demokraattisessa kehittämisessä. Ei voi olla niin, oli kyse Amazonista tai Applesta, että kaikki sitten lakaistaan maton alla. Ja Irlannin valtiovarmistin sanoi täällä, tässä rakennuksessa hän sanoi, että no Applen kohdalla vain tämä Irlannin osuus verotettiin, ei enempää. Ne ovat tarkat säännökset, joita käytettiin, joten paljon tekemistä riittää ja pyydän teitä, että puhutte meille, miten arvioitte tilanteen ja mitä odotatte Maltan kaudelta ja Viron kaudelta tulevina, tule, ensi vuonna 2017. Poznáte tému daňovej suverenity. Niin, verosuvereniteettikysymys on varmasti kaikille tuttu. Tiedätte, että tietyissä maissa poliittiset puolueet eh, vievät läpi perustuslaillisia lakeja siinä, että suojellaan verosuvereniteettia yksilöissä jäsenvaltioissa EU-ssa – Se on reaktiota ehdotuksia, jotka tulevat Brysselistä. Ne ovat ilmeisesti jopa kerettiläisiä joskus. Täytyy sanoa, että tämä on arkaluontoinen aihe yleensä kaikissa jäsenvaltioissa. Ja olen käynyt tiedon neuvostoon kokemuksesta, että on tarpeen torjua verovälttelyä, mutta samalla sanon, että verosuvariteetti ja yksimielisyys kun hyväksytään tiettyjä päätöksiä, on myös toinen puoli. Ja se tarkoittaa sitä, että neuvottelut hyvistä veroehdotuksista kestävät yleensä vuosikymmeniä. Ja päätösten tekeminen, siitä, tai siis tämä johtaa siihen, että tulee siirtymäkausit kestävät kymmeniä vuosia, joten tässä tarkastellaan yhteensä 30 vuoden kautta monet meistä ovat tarpeeksi pitkään, että näkevät tämän toteutuvan. Tämä on siis tilanne, jonka kohtaamme. Ja se johtuu osaan myös toimielinten kokonaisrakenteista. Kyllä varmastikin verosuveriteetti on hieno asia, mutta sillä on toinenkin puoli. Ja tässä on kyse hyvin arvostetuista EU-jäsenvaltioista, niin arvioista, Nämä jäsenvaltiot tarjoavat työtä kansalaisiin ja varmistavat tietyn elintason kansalaisilleen, joten he kyllä etsivät ratkaisuja omiin ongelmiinsa eri tavoin. Ja kun puhutaan siitä, miten korvataan tuloja valtion osalta, joka saattaa kääntyä pois tästä mallista, voidaan aloittaa eri filosofisia pohdintoja siitä, mikä oli, mitä muut vaihtoehdot olisivat, mutta voin kertoa teille varmuudella, että meidän tukemme ansiosta PIF, PIF-direktiivi käsittelee tärkeää osa-aluetta, eli rikoksia ja toisten etujen suojaamista – arvonlisäverokysymyksiä, niin siinä olemme onnistuneet pääsemään sopimukseen joitain päiviä sitten muistaakseni 7. joulukuuta eilen siis. Joten on hyvin tyytyväinen siitä, että vaikka osa sanoi, että jälleen kerran on kysymys, jossa osaneuvosto, jota osaneuvosto käsittelee, niin edelleenkin onnistuttu saamaan sen läpi ja pääsemään sopimukseen. Ja on muitakin ehdotuksia, joita odotellaan. Me tuemme Tsekin, Saksan ja Itävallan ehdotuksia sitä, että olisi tämä käänteinen verotaakka. Ja toivottavasti ehdotuksia on lisää ennen joulua. Kiitos. Thank you. Uh, Nina Gill. Kiitos sitten Nina Gill. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ministeri, tervetuloa. Teidän puheenjohtajakaudellanne olette saavuttaneet joitakin huomattavia edistysaskeleita ja onnittelen tästä. Kuten itse sanoin, että tänä aamuna äänestimme monivuotisesta rahoituskehyksestä enemmistöllä, josta sovittiin viime vuonna, on tärkeää voittaa erilaisia konflikteja ja ristiriitaisia intressejä jäsenvaltioiden kesken. Ja haluaisin kiittää teitä ja teidän tiimin, jota Kamil Zaska on johtanut. Se on ollut mielestäni yksi kaikkein vaikeimmista neuvotteluista. No kaikki neuvotteluthan ovat vaikeita, mutta ehkä tämä oli vielä enemmän kuin muut. Ja olikin hyvä, että eilen saimme ensimmäiset lainsäädäntöaskeleet otettua pääomamarkkinaunionissa. Teidän kaudella on saatu aikaan tulokseen. Se on myönteisiä, hyviä, hyvä uutinen, mutta monet pienemmistä jäsenvaltioista, ne usein eivät toimi näin rohkeasti ja toivonkin, että te puhutte kollegoillenne ja tuleville puheenjohtajavaltioille, että näihin haasteisiin kyllä voi tarttua ja varmistatte, että ei synny tällaisia blokkitilanteita, kun vaikeita kysymyksiä jätetään syrjään, koska on monia tärkeitä taloudellisia ja poliittisia haasteita, EUn edessä. Ja olen varma, että olette jo niistä monia ottaneet esiin. Me tarvitsemme ripeää toimintaa, meidän täytyy saada kasvua talouteen, meidän täytyy muuttaa sitä käsitystä, että EUsta on tulossa yhä hajaantuneempi, sirpaloituneempi. Aina ei saa sellaista vaikutelmaa, että neuvosto todellakin tarttuu näihin kysymyksiin yhtä nopeasti ja voimakkaasti kuin pitäisi. Ja meidän pitää todellakin löytää tie eteenpäin. Tämä pankkipaketti tulee olemaan yksi tällainen iso kysymys tulevalla puheenjohtajakaudella todellinen haaste. Ja uskon, että on todella tärkeää, että viemme asian loppuun ja saamme pankista vakaampia ja tuemme tätä kautta EU-talouksia ja EU-taloutta. Mutta kysyisin teiltä, oletteko huolissanne järjestämättömien lainojen määrästä? Miten voitamme tämän ongelman ja oletteko huolissanne siitä e, mm, valtion velasta, niin kuin BlackRock on todennut, että tämä alkaa nyt haittaamaan Euroopan pankkeja. Miten voitamme tämän ongelman ja miten pitää tässä toimia? Ja mitä aiotte sanoa maltalaisille ja virolaisille ennen näiden maiden puheenjohtajakausia? Madam Gill, ja tiesh, e, musin poďakovať za... Rova Gill, omasta puolestani haluaisin myös kiittää teitä yhteistyöstä. Olen hyvin iloinen, että pystymme saamaan aikaan sopimuksen esite direktiivistä. Olemme myös kovasti tyytyväisiä, että tänään kun äänestitte, te saitte aikaan sopimuksen arvopaperistamista. Sinne töitä tämän. Olemme hiukan pettyneitä, ettei tämä tapahtunut hieman aikaisemmin. Olisimme silloin voineet alkaa jo trilogin kolmikantaneuvottelut, mutta tulemme todellakin välittämään tämän eteenpäin maltalaisille ja toivotamme heille onnea ja menestystä jatkoneuvotteluissa. Rahamarkkinarahastoista tiedätte, että saimme aikaan sopimuksen jäsenvaltioiden kanssa ja jopa saatiin jotkut maat, joita tämä suoraan koskee, koskee saatiin heidät mukaan, meidän ei pitänyt käyttää määräenemmistösääntöä, vaikkakaan tietenkään kaikki eivät olleet täysin tyytyväisiä. Arvostamme silti tätä sopimusta varsin paljon. Minulla ei ole sellaista tunnetta, että jäsenvaltiot jotenkin vastustaisivat pääomamarkkinaunionia. Minusta olemme kaikki tietoisia ehkä jopa johtuen Brexit-kansanäänestyksestä, että meidän pitää vieläkin enemmän osoittaa, että joko Britteen kanssa tai ilman heitä meidän täytyy saada aikaan pääomamarkkinaunioni ja onnistuneella tavalla, koska se on iso heikkous meidän kohdallamme verrattuna muihin globaaleihin talouksiin. Joten tämä, tätä projektia ei varmastikaan pidä unohtaa mihinkään laatikkoon. Te mainitsitte myös valtion velkakysymyksen, miten valtiot rahoittavat itseään. Me yritämme käyttää määräisen elvytyksen suomia etuja mahdollisimman hyvin. Tällä hetkellä intressit ovat ennätysalhaalla ja jokaista jäsenvaltiosta riippuu, ne voivat itse päättää, kuinka käyttäytyvät, mihin toimenpiteisiin ryhtyvät tässä ympäristössä, mitä tulee sitten paineeseen, joka kohdistuu pankkeihin, jotta ne pääsisivät eroon tietyistä omaisuuseristä valtion joukkoilonsa. Tämä on hyvin sensitiivinen kysymys, mutta emme oikeastaan voi tarttua siihen ja puuttua asiaan ilman että viedään loppuun pääomamarkkinaunioni. Puhun itse pienen maan edustajana. Meidän pitää varmistaa e, ennen kaikkea kaikkien näiden maiden pääsy, jotka, maat, jotka ovat kurinalaisia, joiden velka on kontrollissa. Tämä on kuitenkin vakava kysymys, eikä tätä pidä unohtaa, ja olen kovasti iloinen, että viimeisimmät komission ehdotukset käsittelevät juuri tätä asiaa. Hayes. Kiitos, Brian Hayes. President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia, ministeri, taas valiokuntamme. Ei onnittelut tiimillenne tekemästänne työstä, jotta rahamarkkinakysymys saadaan hoidettua päätökseen. Sitähän on käsitelty jo yli kolme vuotta. Tämä on muuttunut monen kertaan, eli tämä on hieno menestys Slovakialle. Eli teidän pitäisi olla tiimistänne hyvin ylpeitä. Yhdysvalloissa on nyt uusi presidentti, Trump. Myöskin kongressi on nyt republikaanien käsissä ja he aikovat tehdä muutoksia verolainsäädäntöön. Esimerkiksi Yhdysvaltojen yhtiöverotaso saattaa laskea. Ja yksi tavoite on myöskin puuttua investointeihin, eli Yhdysvaltaiset suuryritykset ottavat valtaansa pieniä eurooppalaisia yrityksiä ja toimivat niiden kautta, ja sillä on kaksi vaikutusta Euroopassa. Ensinnäkin se lisää näiden jäsenvaltioiden tuloja rankasti, mutta ja se saattaa vaikuttaa myöskin budjettiin. Eli mitä mieltä olette tästä? Tehän puhuitte tästä budjettikysymyksestä alustuksessanne ja nyt kun Britannia lähtee EU-sta, EU-budjettiin jää aukko – ja Ecofinin ja Euroopan parlamentti pitää ratkaista tämä ongelma. Ja onko Ecofinissa keskusteltu tästä asiasta? Ja mietitäänkö tällä hetkellä, mitenkään mitä tätä voidaan kehittää, koska neuvottelut yhdistyneen kuningaskunnan kanssa saattavat johtaa siihen, että Britannia edelleen maksaa jollain tavalla EUn budjettiin, mutta se on kuitenkin tärkeä kysymys. Ja lopuksi olemme kehuneet transaktioverosta aikaisemmin. Ja käsittääkseni Saksa, joka on G20-ryhmän puheenjohtajansa vuonna, niin aikaisemminhan me emme ole saaneet aikaista sopimusta kunnollisella tavalla EU:ssa. Onko teillä tästä käsitystä, onko Ekofinilla käsitystä tästä? Olisiko tätä helpompi lähestyä globaalien standardien kautta kuin EUn tasolla? Kiitos. Definitívne to eh, nie je jednoduchšie. Eh, hovorím, začínam za FC. Niin, tämä on yksinkertaistunut nyt. Ja nyt on vaikeampi saada aikaan globaali sopimus sen sijaan, että tehtäisiin sopimus vain kymmenen maan tasolla. Tämä on siis parempi lähestymistapa. Me kaikki ymmärrämme sen. Mitä tulee sitten yhteistyön laajentamiseen verokysymyksissä – kun katsotaan nyt näitä erilaisia suosituimuusjärjestelmiä tai sitä, että tietyt yritykset poistuvat tietyistä maista, joissa tätä järjestelmää ei ole, niin aina toistan sitä, että talousulottuvuus on hyvin tärkeä. Paljon tärkeämpi kuin poliittinen ulottuvuus tässä hankkeessa. Tapasin Lefevin kuukausi sitten Bratislavassa. Hän on entinen presidentti Reaganin veroneuvonantaja. Ja jos olette lukeneet Financial Timesia tänään, niin siellä on hänen haastattelunsa. Ja hän nyt odottelee sitten innolla Yhdysvaltojen seuraavan hallinnon ehdotuksia. Itse sain tämän kirjan Lefeveriltä. Ja Täytyy suoraan sanoa, että en nyt ole kovin myötämielinen kaikkien hänen ajatustensa suhteen, erityisesti mitä hän on todennut EUsta. Ja eilen kävin OECDssä Ja siellähän puhuttiin veropolitiikasta, jota on tulossa Yhdysvaltojen seuraavalta hallinnolta, ja se lisää protektionismin pelkoja. Ja se, siitä haittaa sitten tuonnille Yhdysvaltoihin. Eli tässä mielessä uskon, että OECD voisi olla se oikea viestin välittäjä, koska nyt olemme siirtymässä uuteen tilanteeseen, johon on hyvin vaikea reagoida, mutta ehdottomasti meidän pitää torjua protektionismin lisääntymistä. No, tietysti täytyy muistaa muutkin kysymykset, kuten tuonti meidän markkinoillemme. Ja kun puhutaan yhdistyneestä kuningaskunnasta ja siihen liittyvästä prosessista, niin keskeisen tärkeää on se, että vedämme yhtäköyttä ja saamme aikaan yhteisen kannan. Ja tämä ei tietenkään ole syy saada Britannia vauhdittamaan näitä prosesseja, mutta meillä pitää neuvotteluissa olla selkeä käsitys siitä, miten puutumme eri kysymyksiin, jotka liittyvät budjettiin ja muihin kysymyksiin. Mario Monti on edelleen käytössä vanhan tiiminsä kanssa. Siellä hän tarkastellaan näitä kysymyksiä, mutta hän ei saanut riittävästi tilaa ja tämäkin liittyy sitten rahaliittokysymyksiin. Eli toivotan Bahniaille lykkyä tykö ja vahvoja hermoja. Meidän täytyy saada aikaan yhtenäisyys ja se ei ole mitenkään itsestään selvää Kiitos ja viimeisenä vielä Bervans Beres. Kiitos ministeri. Ensimmäisen puheenvuoron aikana minulla oli nyt onnitella teitä siitä, että olet järjestänyt tämän epäveräisen neuvoston kokouksen, jonka aikana keskustelitte kollegoiden kanssa minimityöttömyyskorvauksesta ja siitä hank- liittyvästä hankkeesta tämä puheenjohtajakautenne keskellä sitten lopussa keskustelitte rahoituskapasiteetista ja selittyvästä aggregoituneesta hankkeesta. Eli kysymykseni, miten, mikä viesti nyt siirtyy sitten Maltalle noissa kysymyksissä. Ja sitten Eppo-kysymys. Tämä liittyy Werner Langeninkin kysymyksiin. Tiedän, että tämä ei kuulu teidän toimialanne suoraan, osa neuvostosta, jota käsitellään, mutta jos halutaan päästä eteenpäin fiskaalikysymyksessä, pitää olla tämän eurooppalainen syyttäjävirasto myös. Näin ollen olemme hieman pettyneitä tuloksista, että koska meiltä pitäisi nyt mennä kohti vahvistettua yhteistyötä ja että aloitteet Ranskalta, Italialta ja Saksan kanslerilta pitäisi viedä eteenpäin, jotta mennään kohti tuota vahvennettua yhteistyötä ja että olisi tällainen eurooppalainen valtiovarainministeri joka, tai toimija, joka torjuisi rajat ylittävää rikollisuutta mukaan lukien terrorismin torjuntaa. Äh, Kiitos. Edustaja Beressä. Alusta asti olemme yrittäneet kyllä tarkastella sitä täysin päätökseen rahaunioni, rahaliitto. Emme halunneet vaikuttaa naiveilta. Olemme aina yrittäneet ainakin unelmoida siitä, mikä pitäisi olla fokuksessa ja mikä lopputulos pitäisi olla kymmenen vuoden työn myötä ja miltä eurolla pitäisi näyttää tulevaisuudessa. Mainitsitte useita aloitteita. Olemme valinneet eh, tällaisen niin sanotun puheenjohtajavaltion kirjeen metodin. Kaikista aloitteista tulemme kyllä viestimään ja kerromme teille, mikä ilmapiiri on ollut ja eh, luonne näissä keskusteluissa ja poliittinen luonne. Tämä lähetetään myös puhemies Schulzille. Toivon, että Olemme antaneet oman panoksemme tällä tapaa ja antaneet innoituksen lähdettä valkoisen kirjan laatioille, joka komissio jättää maaliskuussa ensi vuonna. Toivon, että tämä pääsee Bratislavan etenemissuunnitelmaan, josta sovittiin huippukokouksessa. Tiedämme kaikki, että nämä ovat hyvin arkaluontoisia ja hankalia aiheita ja malta tietysti joutuu vastaamaan ja käsittelemään valkoisen kirjan kysymyksiä, jonka komissio julkaisee siis ensi maaliskuussa. Toivonpa vain, että se tuleman innoituksen lähde eikä säikytä ketään johtuen tilanteesta, jonka se kuvailee. Se ei voi olla miellyttävä, mutta varmasti se sisältää ehdotuksia, jotka ovat luonteeltaan tarkkoja. Mainitsitte syyttäjäviraston. Olen samaa mieltä se ei kuulu toimialaamme. Haluaisin vain muistuttaa teitä siitä, että omasta aloitteistamme komissaari Jourova käytti puheenvuoron kahdesti Ekofinissa. Se on epätavanomaista ja onnistuimme puhumaan veropetoksista ja verovälttelystä ja arvonlisäveropetoksista – jolla on kansainvälinen ulottuvuus, koska näitä miljardeja menetetään kansainvälisen yhteistyön puutteesta johtuen. Tällaisia rikollisjärjestöjä ovat ympäri Eurooppaa ja uskon, että onnistumme saman hyvät päätelmät ja onnistumme vakuuttamaan jäsenvaltiot, jotka eivät alun perin suhtautuneet suotuisasti EPPOon. Joten neuvoston pitäisi keskustella näistä aiheista huomenna luulisin. Pitäkäämme peukut pystyssä. Kansallinen kantamme on hyvin suotuisa. Thank you very much, uh, uh Mr. President. Kiitoksia, ministeri. Tämä oli hyvää keskustelua. Ja onnittelen vielä teitä tämän puheenjohtajakauden menestyksistä mainitsemaan muutaman asian näistä juuri. Ja onnittelut myöskin neuvotteluiden vetäjille. Ja myöskin onnittelut siitä, mitä teitte neuvostossa, kun siellä alettiin keskustella verotuskapasiteetista ja toivottavasti parlamentin myötävaikutuksella tämä asia pysyy esityslistalla, koska se on erittäin tärkeää EMUn kannalta. Kiitoksia. Seuraava kokous on ensi maanantaina. Merry Christmas and thank you. Hyvää joulua vielä. Kiitos yhteistyöstä. Kiitos.